No niin, hyvät kollegat, aloitetaan. Minä olen aivan sattumalta joutunut tähän tehtävääni nyt. Tänä iltapäivänä meillä on tämän mahtavan yleisön edessä kahden mietinnön käsittely. Herra Karins ja rouva Kleva. Ja nyt tässä ensimmäisenä annan herra Karinsille puheenvuoron kun ajattelen, eh, kun voitte puhua lyhyemminkin kuin puolen tunnin ajan. No, Klute. Ah, alors, notre ami, monsieur Klute. No niin, täällä ei nyt eh, Saksan tulkkaus eh, kuulu. Mitä? Onnistuuko se nyt jo? Herra Karins, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Uh, I... No niin, minä aloitan äh, pyytämällä anteeksi. Seitsemän minuuttia sitten minua pyydettiin komission äh, rakennukseen, koska me saimme viimeisen luvan liittyä euroon, joten minä olen menossa valtiovarainministeriön luot täällä täällä aivan kohta, joten minä nyt anteeksi pyydän jo sitä, että tule olemaan täällä keskustelun loppuun asti, joten minä kyllä nyt sitten säästän eh, talon aikaa, kun pidän vain yhden puheen, enkä kahta. Eli nyt puhun tästä mietinnöstäni. Minä haluaisin tässä yhtä tärkeää asiaa korostaa, ja olemme varmastikin kaikki siitä samaa mieltä. Jos on yksi ainoa asia, mitä tarvitsemme Euroopassa enemmän kuin mitään muuta, niin se on investoinnit, jotka luovat työpaikkoja. Ja tämän kaikki poliitikot toteavat. No sitten jos on, että me tarvitsemme töitä ja investointia, niin meillä täytyy olla samanlaiset säännöt kaikille. Jos näin ei ole, niin silloin mm, mm, olosuhteet eivät ole kaikille investoijille samanlaiset ja se estää investointeja. On aivan eh, selkeää tämä. Eh, siis pitää olla, mm, pitää, siis verojen kierto ja rikollinen toiminta estää talouden toimintaa. Ja meidän täytyy lainsäädännöllä pyrkiä tämä tilanne muuttamaan niin hyvin kuin mahdollista. Ja meillähän on Eh, mahdollisuuksia. IMF sanoo, että 5 prosenttia maailman BKTstä on laitonta rahaa, jos tämä on totta. On muitakin arvioita, ne ehkä jotkut ovat vähän pienempiä, mutta kuitenkin ymmärrätte, että tässä on hyvin suuri ongelma. Tämän direktiivin myötä ja nämä tarkistukset, joita siihen tehdään, niin minun mielestäni komissio on menossa aivan oikeaan suuntaan. Tarkistukset, jotka olen tehnyt, ovat sellaisia omasta mielestäni, että ne liittyvät vain tiettyihin kohtiin, jotka täällä on, eivätkä ne millään tavoin ole vastaan sitä, mitä tässä ollaan meille tarjoamassa. Meillä on kolme seikkaa, jotka haluaisin ottaa esiin. Mikä on kaikkein tärkein mielestäni? näissä, tässä, näissä muutoksissa on tämä täällä omistajuus. Jos minä ajattelen veroviranomaisia ja poliisia, niin jos he paremmin tietäisivät, että kuka omistaa yritykset ja säätiöt, niin, niin tässä olisi helpompi noudattaa samoja sääntöjä. Eli täällä maksettaisiin sitten ne verot, mitkä kuuluvat maksettaviksi. Ja tällä tavalla voitaisiin vähentää laittomien varojen siirtymistä talouteen, talouselämään. En usko, että tähän omistajuuteen eh, liittyy mitään ihmeellistä, koska minä uskon, että meillä on mahdollisuus saada tästä kokonaiskuva. Jos kuitenkin käytämme näitä kaupparekistereitä, niin ja sieltä tämä omistajuus selviää, niin, niin se on asia, jonka pitäisi olla julkista. Pankeilla, mm, pankeilla ja muilla tahoilla on, on tieto ihmisistä, jotka ovat merkittäviä ja, ja tekevät taustatyötä, mutta myös kauppa rekistereissä pitäisi olla tämä sama tieto. Eli eurooppalaisissa kaupparekistereissä pitäisi olla tiedot omistajasta. Me olemme hyväksyneet muita direktiivejä ja niiden pitäisi näiden rekistereiden olla Euroopan laajuisia et, sillä tavalla, että tois, yhden maan viranomaiset voisivat tarkastella toisen maan yritystä. Eli jos joku yritys on rekisteröity Puolaan, niin Latvian viranomaiset voivat katsoa, kuka, kuka siellä on omistajana. Ja jos vaikka joku, joku omistajista onkin saksalainen yritys, Tässä on kysymyksessä tarkistus 19, jonka olen tehnyt tänne lisäyksenä. Mielestäni se on hyvin tärkeä. Se ei mitenkään ratkaise kaikkia ongelmia, mutta kuitenkin se auttaa meitä, meitä taistelemaan vastaan tätä laitonta rahaa. Toinen asia on sitten riskin arviointi. Rahan pesu ja sen riski, niitä tietenkin arvioidaan. Ja tämä tulee nyt tarkistuksessa 11 tähän esiin. On tärkeää ymmärtää, että riskit eu tasolla riskit liittyvät tiettyihin sektoreihin jäsenvaltiot katsovat riskiä yhdellä silmällä, mutta EU-tasolla sitä pitäisi katsoa laajemmin. Ja tämäkin tieto on sellainen, joka tulee, e, myös, tulisi siis myös Euroopan puolelta, eikä ainoastaan jäsenmaista. Sitten täällä on asia, joka liittyy uuteen teknologiaan. Mikä on siis se kasvokkain tapaaminen ja mikä ei. No, kun ajatellaan tällaisia sähköisiä allekirjoituksia, niin, niin sehän vastaa sitä, että ollaan kasvokkain, eli tiedetään, kenen kanssa bisnestä tehdään. Ja kun teknologia tässä kehittyy, niin sitä ei pidä mitenkään vastustaa, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että asiat, tässä on hyvin laajoista käsitteistä kysymys. Tämän direktiivin tiimoilta olen tietenkin tavannut monia teollisuuden edustajia ja lobbareita. Mehän kaikki puhumme lobbareiden kanssa täällä. Ja eräs mielenkiintoinen keskustelu minulla oli, ja jos nyt oikein muistan, niin oli kyseessä tällainen irlantilainen hevosvedonlyöntifirma tai yhdistys. En tunne äh, asiaa sen tarkemmin, mutta tässä maassa on hyvin ehkä, ehkä 900 vai 9000 pistettä, 9000 tai 900, niin siellä siellä siis löydään vetoa ja sitten voitot sijoitetaan seuraavaan vetoon, eikä siellä ole mitään elektronista sähköistä toimintaa. Ja mietin, että tällainen hevoskilpailujen vedonlyönti, raviveikkaus, niin, niin, niin koko ajan tulee tällainen hyvin suuri, suuri voitto joka vaiheessa. Eli jos tällaisissa yhteyksissä mm, eh, siis raha käsitellään, niin ehkä tämä on poikkeuksellinen teollisuuden ala. Mutta sitten kun minä ajattelin rahan pesijää, niin itse asiassa maksaisit vain siinä tapauksessa 10 prosenttia tästä eh, määrästä ja saisit sitten sen voiton, eli 10 prosenttia vaan olisi verotettavaa tuloa ja voitto olisi paljon suurempi. Mutta minä olen joka tapauksessa sitä vastaan, että EU laskeutuu kaikki tällekin tasolle ja ryhtyy tätä säätelemään. En nyt siis todellakaan tiedä, mitä tässä pitäisi ajatella. Tämähän ei nyt toimintaa lopeta, mutta täytyisi saada selville, että kuka nämä suuret ravivoitot sitten saa taskuunsa. Ja komission ehdotus siitä, mikä on tällainen käteisellä eh, tehtävä kauppa. Pelialalla usein sanotaan, että rahanpesijät eivät ole kiinnostuneita. No ehkä he eivät ole tai ehkä he ovat, mutta kun vain 10 prosenttia menee veroa siitä, että saat rahasi lailliseksi, niin, niin ei se todellakaan 10 prosentin verotustaso kuulosta kovin huimalta. Siis me haluamme, haluamme tietenkin, emme halua tuhota näitä kaikkia teollisuuden aloja, mitä on olemassa, mutta meidän pitäisi miettiä sitä, minkälaisia eh, turvajärjestelmiä pitäisi olla sillä tavalla, että et, ettei kokonaan tu, tuhottaisi alaa, mutta kuitenkin saataisiin siihen vähän rotia. Minä nyt äh, katson videolta tämän tulevan keskustelun ja avustajanikin on täällä paikalla. Ja sitten minä jatkan varjoesittelijöiden kanssa tästä asiasta eteenpäin myöhemmin, kun olen palannut Kiitos esittelijä. No, te saatte lähteä, kun teillä on nyt nämä juhlallisuudet, kun Latvia tulee euroon, joten ymmärrämme kyllä, että lähdette. Seuraavana sitten toisen mietinnön, toisen mietinnön esittelijä. Rouva, olkaa hyvä. The presentation of the directive. No niin, tämän direktiivin esittelyn jälkeen haluaisin hiukan esitellä teille mietintöä, joka on sen ikään kuin tekninen pikkuveli, eli varan siirtojen mukana toimitettavat tiedot. Tässä on sama tavoite, ja uudessa asetuksessa halutaan lisätä avoimuutta kaikissa transaktioissa sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä, jotta on poliisiviranomaisille helpompaa jäljittää sähköisesti siirrettyjä varoja. Kyse voi olla terroristeista tai rikollisista. Asetuksessa pyritään takaamaan sen, että perustiedot, jotka liittyvät näiden rahojen siirtäjään, on heti poliisiviranomaisten käytössä. Tällä tavalla voidaan havaita rikollisia ja jäljittää terroristien varoja. Tämä uudistettu asetus on hyvin läheisesti kytköksissä kansainvälisten standardien muutoksiin ja komission ehdotuksissa on yritetty parantaa maksujen jäljitettävyyttä ja samalla pitää varmistaa, että EUn puitteet noudattavat kansainvälisiä standardeja, jotka FATF on luonut vuoden helmikuussa. Tämä asetuksen uudistaminen liittyy hyvin läheisesti siis kansainvälisten standardien muutoksiin. Ja uusi vaatimus tässä uudistuksessa on se, että sekä maksajan tiedot että maksun saajan tiedot nyt tallennetaan. Ja tämä on tosiaan oikea tapa edetä, jotta voidaan varmistaa se, että viranomaiset saavat tarvitsevansa tiedot. Ja toinen ehdotettu muutos liittyy tähän riskipohjaiseen lähestymistapaan, jonka toinenkin esittelijä mainitsi. Ja tuen kyllä tätä, mutta mielestäni on tärkeää, että selvennetään ja vahvistetaan tiettyjä kohtia tähän liittyen. Me voisimme yhdistää tämän asetuksen tekstin direktiivin tekstiin. Mielestäni tällä tavalla voisimme vähän saada osvittaa maksunpalvelutarjoajien toiminnasta, jotta he pystyvät vahvistamaan tätä toimintaa. Kyse ei ole pelkästään epätäydellisestä tiedosta tai puuttuvista tiedoista, jotka voivat johtaa epäilyksiin, mutta kun on tällainen riskiperusteinen lähestymistapa, voidaan myöskin havaita epäilyttäviä varainsiirtoja ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Tämä on tärkeää myöskin, kun ajatellaan EUn sisäisiä varainsiirtoja kun ajatellaan sisämarkkinoiden toimintaa, niin jo tällä hetkellähän tietoja on pyydetty, joten meidän pitäisi korjata hiukan tätä kohtaa mietinnössä. Kyse on siis todella perustavanlaatuisista tiedoista, jotka pitäisi ottaa mukaan. Sitten pitäisi olla selvitys siitä, mikä on välittäjänä toimivien maksupalvelutarjoajien rooli. Niiden roolin vahvistaminen on tärkeä osa FATFn uusia suosituksia – mutta kun ajatellaan maksupalvelun tarjoajaa, maksunsaajan puolesta toimivaa maksunpalvelun tarjoajaa ja välittäjää, niin ne eivät ole sama asia. Niillä ei ole samaa suhdetta maksajaan tai maksun saajaan. Siksi on tärkeää varmistaa, että kaikki varainsiirron mukana saadut maksaa ja maksun saaja koskevat tiedot säilyvät siirron mukana. Ei kuitenkaan katso, että että näiden velvoitteiden pitää olla täysin samat kuin niillä, jotka käyttävät maksupalvelutarjoajien palveluiden pohjalta. Ja me olen huolissaan seuraamusten valvonnasta ja täytäntöönpanosta, erityisesti unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden maksupalvelutarjoajien tapauksessa. Me voimme vahvistaa tekstiä jos tätä kohtaa nyt vähän tarkastellaan paremmin. Ja tietysti olisi hyvä, että tulevina vuosina komissio raportoisi meille liittyen täytäntöönpanoon ja todellisuuteen. Ja lisäksi täytyy lujittaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa unionin ulkopuolella, jotta rikkomisten tutkinta helpottuu. Meidän täytyy yhdistää näitä tekstejä muihin rahoituspalveluteksteihin, esimerkiksi cadf 4 tekstiin Meidän pitää miettiä sanktioita ja täytyy katsoa, pitäisikö tähän yhdistää myöskin rahanpesuun liittyvät sanktiot. Se on ehkä oikea tapa edetä. Le micro éteint. No nyt tässä vain mikrofoni laukesi päältä. But just, just in the end, I think in the bottom line is that... Niin, eli viime kädessä nyt ollaan pitkälti samaa mieltä siitä, että suuria vahinkoja voi tapahtua, jos valvontamekanismit ovat puutteellisia rikosten toiminnalta. Ja uskon, että meidän täytyy mukauttaa myöskin eurooppalaisia puitteita. Erityisesti nyt kriisin aikana on varmistettava, että rikollisuus ei pahenna ongelmiamme, eivätkä ole lisäuhkana eurooppalaiselle solidaarisuudelle ja läpikotaiselle elpymiselle. Siinä kaikki tällä herää. Kiitos. Kiitos. No niin, nyt sitten varjoesittelijät ja tehdään tällä tällä vuorotellen. Ja Peter Steven. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset molemmille esittelijöille hyvin laajasta esityksestä ja avoimesta esityksestä. Pari lisäystä tähän. Tuskin meidän tarvitsee keskustella tämän lainsäädännön merkityksestä, että estetään rahanpesua rahoitusjärjestelmän käytön yhteydessä. Amerikkalaiset viranomaiset ovat, ovat kahta miljoonaa sakkoja, jos tuetaan rahapesua tai terrorismia. Ja Euroopallakin on myöskin listansa, jossa on laajempi lista näistä eri rahanpesumekanismeista, ja joita pannaan hitaasti täyntyy. Ja myöskin investoinnit mm, vihreän energiaan, tuulienergiaan, ja <laughs> pankin kautta osoittavat sen, kuinka tärkeä tämänhetkinen teema on, ja mitä toiminnan tarve tässä nyt oikein on rahanpesun estämiseksi. Täällä pyrimme estämään rahanpesua ja veropetoksia. On tärkeää, että pitää katsoa, kuka toimii ja kukaan ei saa olla jonkun sen laatikkoyrityksen takana piilossa. Siinä mielessä komissiotus menee oikeaan suuntaan. Eli välittäjät ja muut ovat velvoitettuja antamaan tietoja. Ja esittelijä ehdottaa, että mennään jopa pidemmälle – että tämänhetkisissä yritysrekistereissä olisi tietoja edunsaajista. Tämä lisättäisin sinne. No ehkä vielä yksi askel voitaisiin pidemmälle. Miksi meidän pitäisi tehdä tämä päivitys pelkästään jäsenvaltioiden toimesta? Miksei sitten toimita koordinoidusti eurooppalaisella tasolla yhdessä? Voisimme esimerkiksi soveltamisalaa ja ilmoitamis- määräyksiä olemissa olevissa direktiiveissä uudistaa ja näin luoda Euroopan tasolla vähimmäistaso tiedon antamisen suhteen. Ja tulee sitten uhkapeliin, mistä puhuttiin aikaisemmin, joka mainittiin tässä. Kollega Weber mainitsi yhden alueen, missä voitaisiin toimia tiukemmin, mutta ehkä voitaisiin miettiä myöskin sellaisia poikkeuksia, joita komissio tähän mennessä ei vielä ehdottanut. Mitä perusteessa lähestymistavassa komissioista ei oikein ehdottaa? Ja tuota, että riskiperusteisen lähestymistavana yhteydessä jäsenvaltiot voivat yksinkertaistaa menettelyjä. No, minä voisin myöskin katsoa niitä alueita, joissa väärinkäytökset ovat jäsenvaltioiden arvion mukaan täysin poissuljettuja. Näistä ottaisi velvoitteet kokonaan pois näiltä aloilta. Voin mainita tästä esimerkin omasta maastani. Meillä on valtion lottojärjestelmä. Siellä minun mielestäni ei ole pientäkään vakavaa riskiä olemassa. Ja kuitenkin se aiheuttaisi paljon byrokratiaa, jos sitä valvottaisiin voitot jotka ovat yli tuhannen euron, niitä ei koskaan makseta käteisenä. Ja he, jotka voittavat yli 1000 euroa, eivät joskaan tiedä, kuinka paljon tulevat voittamaan. Tämän tietää vasta lottoyhtiö ja se välittää sen suoraan voittajan tilille. Eli tässä yhteydessä riski on siinä aina yhteensä 999 euron saakka, eli alle 1000 euron, ja tämä ei kyllä vaadi toimia. Ja näissä tapauksissa voidaan ainakin myöskin miettiä sitä, että se mitä täällä on useamman kerran mainittu oikeastaan, että ostaa vaikka joku tällainen voittoarpa rahanpesu mielessä, niin, niin voidaan miettiä sitä, että kuka nyt myy vaikka, vaikka miljoonan arvan, jolla hän on voittanut miljoonan, kuinka, ja hän on voittanut rehellisesti, kuinka hän sitten myy sitten tämä, joka ei voi kertoa, mistä hän rahansa ovat peräisin. Ja sitten nämä tulisivat mukaan näin rahoitusvirtaan. Tämä on hyvin epätodennäköinen skenaario. Kuka järkevä ihminen nyt tällaisen riskin ottaisi? Ja lopuksi vielä puheenjohtaja tietenkin puhuisi vielä täytäntöönpanosta. Muutamat kollegat puhuivat tästä jo viimeksi, että menestys direktiivin täytäntöönpanossa – O, riippuu tietenkin sen täyttöönpanon tehokkuudesta. T- tässä komissio pitäisi tarkastaa asiaa neljä vuotta voimaantulon jälkeen. No saattaisi ehkä on nytkin hyödyllistä, että katsottaisiin täyttöönpanoa jäsenvaltioissa ja edistettäisiin sitä. Jos me sitten kun komissio tekee täytäntöönpanoraporttinsa neljän vuoden päästä, niin voisimme tänään jo miettiä sitä, jotain tiettyjä yksityiskohtia, jotka voisivat siinä raportissa olla sitten mukana, jotta jäsenvaltioilla on sitten tietoa, missä se mittatikko oikein on. Kiitos. No täällä on monta eh, puhujaa, 15 tällä hetkellä, niin meidän täytyy nyt sitten pistää tässä sekuntikello päälle, koska kaikilla, kaikilla on vain kaksi minuuttia aikaa. Meidän mitään tulee Slovenian ministeri paikalle. Herra Nitras. Dziękuję panie przewodniczący. Będę starał się tych dwóch minut pilnować, w związku z tym powiem mniej niż... E, Minä yritän nyt pysyä tässä kahden minuutin rajassa. Minulla oli monia ajatuksia. Yksi kommentti mitä loton sääntelyyn tulee, niin ne ovat hyvin samantyyppisiä joka maassa, mutta ei sekään nyt niin puhdas järjestelmä ole. Me tiedämme, että mm, tiedämme, mitä on voitettu, mutta me emme koskaan tiedä, ketkä ovat häviäjiä. Voitteista kyllä tiedämme. Silloin kun tulee merkittäviä summia voittona kasinoissa, niin niitä voidaan tietenkin käyttää rahanpesutarkoituksiin. Täällä esittelijä on sanonut, että mm, hänellä on mielipide siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Artiklassa 2, kohdassa 7 tämä määritelmä – mikä tässä direktiivin määrittelemissä ei ole selvää. Mikä on siis tämä trans- transaktio, jos se on jo aloitettu ja pantu käyntiin, niin minä ymmärrän, että tällä tavalla voidaan selvittää näitä, näitä tapahtumia unionin sisällä. Sitten artikla 5, kappale 1. Minä haluaisin sitä eh, analysoida artikla 4 valossa. Ja kuka on tämä toimittaja? Hän antaa laskun numeron tai jonkun muun tunnisten numeron tälle eh, transaktiolle. tästä saattaa syntyä jotain vaikeuksia, koska pankki ei voi enää taata seurantaa tälle koko operaatiolle. Ja on siinä tapauksessa vaikeaa tietää, mistä, mistä tämä raha on peräisin, mikä terrorismiin menee. on myös niin, että pankkien mielestä kaikille rahansiirroille pitäisi olla samat säännöt eikä vain yli tuhannen euron siirroille. Myös sitten välittäjiä koskee sama sääntö. Yksi asia. Tämä whistleblower-mekanismi olisi hyvä näitäkin ongelmia käsitellä ja ottaa käyttöön sellaisia mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata näitä rahansiirtoja. On nimittäin sellaisia tilanteita, joissa ei voida saada näitä rikkeitä selville. Kiitoksia. Anteeksi nyt, että tällä tavalla seu toimin sensuurina tai sensuroin teitä, mutta meillä on vähän aikavaikeuksia. Rova kaksi minuuttia. Yes, thank you, Chair. I, I can... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Näitä yksityiskohtia tarkistellaan sitten tarkistusten yhteydessä. Oikeastaan yksi yleinen huomio ainoastaan. Meidän pitää hiukan enemmän kyseenalaistaa näitä perusteita tämän takana tässä on nämä uudet standardit ja säännöt FATFltä, mutta meidän pitää paljon tarkemmin nyt katsoa sitä, miksi tällaisia uudistuksia on tehty. Me aina automaattisesti oletamme, että tällaiset toimet johtavat parempaan suojaan ja turvallisuuteen ja että ne ovat tarpeellisia. Ehkä ne ovatkin, mutta haluaisin kuitenkin hiukan enemmän näyttöä tästä. Ja jotkut meistä ovat olleet hiukan skeptisempiä näissä asioissa jo vuosikausia, mutta kaiken sen jälkeen, mitä viime viikkoina on nyt saatu tietää siitä laajuudesta, jolla kansalaisia valvotaan, niin meidän pitää olla hiukan skeptisempiä ja hiukan kriittisempiä. Eikä se tarkoita, että minä nyt suoralta kädeltä torjuisin kaikki tämän suuntaiset ehdotukset, mutta haluaisin kyllä vähän enemmän todistus, todistuksia siitä, että tämä on tarpeen, koska näihin liittyy kustannuksia pankeille suoraan. Sinne tulee uutta byrokraattista taakkaa, siellä pitää noudattaa kaikkia näitä sääntöjä, ja lisäksi vielä sitten kun ajatellaan kansalaisten perusoikeuksia ja vapauksia, niin meidän täytyy varmistaa todellakin, että nämä toimet ovat tarpeellisia ja oikeasuhtaisia, koska näinhän laissa on määritelty. Henkilökohtaisesti esimerkiksi katson, että jos me velvoitamme kaupalliset yritykset keräämään tietoa poliisin puolesta, niin sitten liikutaan kyllä harmaalla alueella. Silloin poliisin toimintaa ulkoistetaan ja silloin pitää velvoittaa keräämään ainoastaan tietoa, joka on yrityksen toiminnan kannalta tärkeää. Sitten on jotain elementtejä mietinnössä, jotka eivät kuulu tämän valiokunnan mietintöön. Esimerkiksi se, että on talletusaika henkilötietojen osalta. Mielestäni se pitää, se pitää liittää tietosuojan lakeihin, joita on käytössä. Ja tämän valiokunnan ei tule määritellä, mikä on epäilyttävää tai mikä on riski. Jos jotain tietoja ei ole täysin toimitettu, niin sitten meidän tehtävämme ei ole määritellä, onko se epäilyttävää tai riski. Eli haluaisin hiukan enemmän taustatietoa siitä, miksi FATF pitäisi noudattaa nyt sokeasti. Merci, monsieur. Kiitoksia. Herra Turvals. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää lausunto luonnoksesta ja että on myöskin useita tärkeitä asioita mukaan, joita komissio voi sitä vielä parantaa. Tämä direktiivi, kuten monet muutkin, katsovat sellaisia asioita, jossa, on hyvin paljon käytänteitä ja puhuu, kuulimme tästä irlantilaisesta raveista ja, ja sitten myös käytetään vaikka tällaisia elämäpelejä Suomessa, joita eläkeläiset käyttävät. Mutta pitää varoa, että laittaa sellaisia määräyksiä voimaa, joilla on päinvastainen vaikutus, kun sen pitäisi oikeastaan olla ja sen vaikeuttaa asioita. Tämän takia meidän pitää taata, että yhtenäismarkkinat ovat yhtenäiset myös sähköisessä toiminnassa, jotta voidaan parantaa yhteistyötä ja yhteyksiä jäsenvaltioiden välillä. Se on tietenkin hyvä, mutta pitää olla varovaisia, ettei olla päällekkäisiä rakenteita ja toimivaltuuksia. Meidän pitää olla myöskin valmiita suojelemaan yksityisyyttä. Tämä on tietenkin tietosuoja-asia, jota pitää katsoa myös muissa valiokunnissa. Riskiläheisten lähestymistapa komission taholta on oikea lähestymistapa. Voidaan tietyn ajoin katsoa riskiä joko toinen tai kolmas vuosi mutta yleisesti ottaen riskianalyysin pitäisi tapahtua alussa kaikille samalla tavalla ja sitten tämä vastuu olisi jäsenvaltioiden harteilla. Ja jos he sitten löytävät jotain tai tunnistavat jotain, joissa, joka on lisännyt riskiä, niin heidän pitäisi pystyä sitten vahventamaan menettelytapoja siellä. Tässä minun kommenttini. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Tavares vihreistä nyt ei ole paikalla. Puhuu joku, joku hänen sijastaan. Uh, perhaps, uh... No ehkä tässä vaiheessa voisimme antaa Sargentinille puheenvuoron, joka on esittelijä kansalaisvapauksien valiokunnassa. Ja, siis puheenjohtaja, ehkä minä nyt käytän puheenvuoron ja te voitte miettiä siten, missä järjestyksessä edetään. Itse en sitä tiedä. Se ei ole minun asiani päättää, mutta siis saanko nyt puheenvuoron? Floor. No käytä puheenvuoroa. Ja sitten Liben esittelee saa lopuksi puheenvuoron, koska hän voi kommentoida sitten sitä, mitä muut ovat todenneet. Eli sinä saat puheenvuoron nyt varjoesittelijänä. Not mixing niin en nyt halua valtaa kansallisvapauksen valiokunnan alueelle. Me vihreissä kunnioitamme näitä rajoja, mutta kuitenkin haluaisin todeta, että rahanpesukysymys on äärimmäisen tärkeä. Se on taloudellinen kysymys. Se on kasvava ongelma. Ja siitä pitäisi keskustella ainoastaan sillä tavalla, että mietitään kuinka paljon täytäntöönpano maksaa, vaan tämä on kysymys, jossa nähdään, että yhtäläiset kilpailumahdollisuudet eivät nyt toteudu. Eli jos osa markkinoista on virallinen ja jossa noudatetaan sääntöjä ja sitten toinen osa on epävirallinen ja siellä ei noudateta sääntöjä, niin se ei ole millään lailla reilua kilpailua. En nyt puhu rikollisesta toiminnasta, Ehkä se kuuluu enemmän kansalaisvapauksien valiokunnalle, mutta sitten on myöskin rikollisia toimintoja, ja se liittyy suoraan tämän valiokunnan toimintaan, eli esimerkiksi verotukseen ja myöskin markkinasääntöjen kiertämiseen ja niin edelleen. Eli tähän liittyy merkittäviä asioita, jotka kuuluvat myöskin meidän valiokunnallemme. Ja kun arvioidaan tätä koko luokkaa, professori Schneider on arvioinut, että must, että pörssit ja rahanpesu, joka siihen liittyy, että kuinka su- suuri tämä ongelma on. Eli siksi tämä täytyy ottaa vakavasti tämä ongelma. Ja sitten tästä mietinnöstä ainoastaan mainitsisin muutaman pääasian. Tärkein asia, ja Sofi, ehkä tässä meillä on jotain yhteisiä ajatuksia, Eli tarkoituksena ei ole vain lisätä uusia sääntöjä, vaan on tärkeää, että tämänhetkisiä sääntöjä pannaan täytäntöön. Ja näihin liittyy valtavasti ongelmia, ja tämä on tosiaan ongelma, jossa Euroopan parlamentin pitäisi olla hyvin selkeä. Eli ei riitä se, että laaditaan lakeja Euroopan tasolla, ja sitten jälkeenpäin ei välitetä siitä, noudatetaanko niitä jäsenvaltiossa vai ei. Näitä mietintöjä on laadittu hoidettu hiukan kyseenalaisella tavalla, mutta esimerkiksi Kyproksella on nähty, mitä tapahtuu, jos vain katsotaan, onko lait siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, mutta sitten todellisuus yrityksissä ja pankeissa, onko sekin sellainen, että siellä noitaan sääntöjä. Eli Euroopan pitää tehdä kaikkensa näissä kysymyksissä, ja mielestäni mietintöä voidaan tällä tavalla vahvistaa. Eli meidän pitäisi hyödyntää näitä valvontavirastoja, jotta voidaan varmistaa se, että meillä on riittävän tiukat säännöt. Itse olen varjoesittelijä ja puhun nyt kahden henkilön puolesta. You were going to take four. Ai, sinä halusit puhua siis neljä minuuttia. No, selvä. So, uh, anyway. Niin. Eli tämän lisäksi mietinnössä en ihan ymmärtänyt, miksi esittelijä ehdottaa, että sanktioiden laskeminen liittyisi toissijaisuusperiaatteeseen. Jos toimitaan näin, niin se on ikään kuin kutsu rajoittaa maksimikustannuksia luomalla keinotekoisia tukia. Ja mielestäni siinä ei ole kauheasti järkeä. Sitten on myöskin kysymys sen suhteen, joka liittyy täytäntöönpanoon, eli miksi tämä aikataulu on näin pitkä. Ja lopuksi täytyy vielä tarkastella uhkapelikysymyksiä ja katsoa, mikä sitten on sellaista toimintaa, johon liittyy rahanpesun riskiä. Eli näitä asioita pitää vielä tarkastella. So now, Kiitos. Ja nyt sitten ehkä taas neljä minuuttia. Strejek kaksi kertaa peräkkäin. Thank you. Thank you, madam. madam. Kiitoksia, kiitoksia, puheenjohtaja. No kun nyt kuuntelin tätä keskustelua ja ajattelen kaikkien varjoesittelijöiden kantoja tähän, niin ICRn kanta ei kyllä eroa näistä. Ja voin tässä mielessä puhua vain vielä lyhyemmin, koska Sophie Intveld totesi sen jo, mitä minun kommenttini yksi olisi ollut. Ja kun Kiikolkin mainitsi täällä jotain, mitä minä halusin jo alun perin todeta, niin... Mutta haluaisin silti ottaa muutaman asian Ensinnäkin, meidän ei pitäisi olla nyt täysin sen ajatuksen perässä, että kaikki rahoitusmarkkinoilla ovat pyrkimässä rahanpesuun. Tämän hetkessä taloudessa tilanteessa me suosittelisimme sitä, että valmistettaisiin lainsäädäntöä, joka ottaisi huomioon asian, jota minä kutsuisin. Annetaan bisneksen kasvaa, ettei rajoiteta sitä lainsäädännöllä, joka ei välttämättä ole tarpeen. Sen sijaan, että luotaisiin uutta lainsäädäntöä, on ehkä parempi pitää tarkasti silmällä sitä, että onko tämänhetkinen lainsäädäntö, joka on jo voimassa – Pidetäänkö siitä kiinni ja noudattaako sitä? Tämä olisi ensimmäinen asia. Ja sitten toinen asia. Se on oikeastaan sama, minkä täällä edustaja Karens totesi jo omassa alustuspuheenvuorossaan. 5 prosenttia maailman PKTstä, joka perustuu siis IMFn laskelmiin. Se on siis valtava tai pelottava luku. Niin onko se todellakin totta? Tämä on vain arvio. Se on vain lukuarvio. Ja meidän pitäisi saada enemmän tietoa tästä, jotta tarvitaan tämänhetkisessä menettelyssä. Sitten kansalliset rekisterit. Niin, tieto, jota tarvitaan rahanpesun vastaiseen taisteluun, niin tässä kyllä tieto on ratkaisevassa asemassa – Joten kansallisten rekisterien asema, niin avoimuus, joka on tietenkin pakollista siinä mielessä, kun ilmoittaa rajat ylittävistä toimista, niin tästä tullaan keskustelemaan vielä jatkossakin, mutta olen erittäin tyytyväinen siihen, että jopa herra Carrange on myöntänyt sen, että tällaiset väliaikaiset rekisterit eivät ratkaisisi koko ongelmaa. Sitten uudet teknologiat. Kyllä tämä on viimeinen kommentti. Niin uudet teknologiat. Niin katsokaapas. Me olemme nyt eh, tällä vuosisadalla ja me, me todetaan, että me olemme jo odottamassa uusia teknologioita. Niitä tulee. Ja odotamme tietenkin harmonisoidumpaa lainsäädäntöä. Ja mitä, mitä enemmän meillä on harmonisoitua lainsäädäntöä, sitä enemmän uutta teknologiaa tulee, joka pystyy kiertämään tämän uuden lainsäädännön tekemään esteen. Tässä minun muutamat kommenttini, mutta näin periaatteessa olemme kyllä samoilla linjoilla. Now, theoretically for an... Kiitos. Sitten taas ehkä neljä minuuttia. Jörgen Kluten. Ja, <clears throat> Kiitos. Aivan lyhyesti uskoakseni voin puhua, koska täällä on suurin osa asioista on tullut esiin. Ehkä muita, muita asioita pitäisi ottaa esiin. Siis rahanpesu ja veropetokset, niin mm, täytyy, niistä voidaan yhtä aikaa puhua, mutta kuitenkin täytyy olla jonkinlainen suhteellisuuden taju mukana. Yle, vielä Kuluttajat siis valittavat siitä, että pankit käyttävät eh, rahanpesusääntöjä kieltääkseen asiakkaita avaamasta tiliä. Ja eh, tällä, tätä on sanottu kuluttajajärjestöiltä monelta tasolta, että meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, ettei tässä nyt eh, ikään kuin avata ovea sellaiselle mm, mm, toiminnalle pankeissa. Yksi ongelma liittyy yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Siellä on, e, jos ihmisellä on e, pankkitili e, Isossa Britanniassa ja komissio on, on tässä nyt sitten tehnyt näitä sääntöjä ja miten sit siitä on kysymys, kuinka me saisimme Euroopan laajuiset säännöt. Muuten tässä tulee, tulee ongelmia sisämarkkinoilla. Ja sitten toinen vaihtoehto, mistä pitää huolehtia, kuten kuluttajärjestöt sanovat, Ranskassa on tällaisia väärinkäytöstapauksia. Ja rahanpesu tarkoituksessa on kerätty asiakastietoja, niitä on sitten kuitenkin käytetty mainontaan. Ja tämä on vähän tällaista omavaltaista eh, toimintaa. Tässä käytetään hyväksi näitä rahanpesusäännöksiä, eli täytyy kaikessa sääntelyssä muistaa, että täytyy olla suhteellisuutta, eikä näitä sitten voida väärinkäyttää. Ehkä vielä lopuksi. Meillä on sopimus tässä myöskin kuviossa mukana. Ja rahanpesun torjunnan kannalta olisi järkevää, että tässä vapaa-kauppasopimuksessa nämäkin säännöt olisivat mukana. Tämä on niin Perun ja Kolumbian kanssa liittyvissä neuvotteluissa, mutta meidän täytyisi myöskin, eh, kun me teemme näitä sopimuksia muualle maailmassa, niin täytyy, täytyy muistaa, että tässä vahingossa sitten avata kaikkia ovia rahanpesulle. Yes, I've had some interesting debate kuulin mielenkiintoisia keskusteluja, kun olen käynyt pankissa ja siellä on kerrottu, mitä siellä tarvittaisiin. No niin. Täällä on vielä Sargentini. Ja aika alkaa loppua. Ministeri on täällä jo seuraavaa osiota varten, mutta komissio on myöskin halunnut puheenvuoroa, mutta sitten esittelijälle ei jäisi enää aikaa lopussa. Eli käykö se selvä? Eli juryt ja sen jälkeen komission edustaja. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä huomiosi puheenjohtaja, että piti näyttää hyvin, kaiken, mm, hyvin monenlaisia asiakirjoja, kun halusi avata tilin, niin se on keskeinen osa tätä keskustelua. Nyt kun Libe ja Ekon valiokunnat artikla 51 nojalla ovat yhteisvastuussa tästä kysymyksestä, niin päätökset tehdään sitten kesän jälkeen. Ja olen nyt keskustelemassa tästä rahanpesun vastaisesta direktiivistä. Mutta ensin nyt tärkein asia talous- ja rahasioiden valiokunnalle, eli se, että verorikokset otetaan tähän mukaan. FATFllä ei ole verorikoksen määritelmää. Ja jos määritelmä jätetään jäsenvaltioille, niin uskommeko todellakin, että meillä olisi sitten tehokasta lainsäädäntöä, jolla voidaan torjua verorikoksia? Sven Giegel sanoi, että voimmeko panna täytäntöön lainsäädäntöä, jota on laadittu. Ja jos me emme nyt selvennä esimerkiksi sitä, mikä on verorikos ja onko kyseessä ylipäänsä rikos. Kaikissa maissa ei pidetä rikoksena sitä, ettei maksa verojaan, vaan se on pikemminkin hallinnollinen ongelma. Eli voitaisiinko tehdä ero veropetoksen ja verorikoksen välillä? Veropetokset on jo määritelty, mutta verorikoksia ei. G8-ryhmä on pyytänyt, että jäsenvaltiot ryhtyisivät toimiin verorikollisuuden osalta, mutta siellä on myöskin sanottu, että pitää varmistaa, että valtioiden välillä on automaattista tietojenvaihtoa veronkierrosta, ja se on tietysti ehkä paras ratkaisu. Mutta tällä parlamentilla on velvollisuus myöskin määritellä verorikokset. Ekonin esitteli ei näin ole tehnyt ja yritän nyt miettiä, miten pitäisi toimia, mutta pyytäisin kuitenkin, että varjoesittelijät tarkastelevat tätä kysymystä. Sitten millaisia riskejä on ja kuka määrittelee nämä riskit? EBA, e EOESM ja Europol, jotka toimivat tällä alalla. Ne ovat instituutioita, jotka voisivat vähän kertoa, mitkä ovat riskit ja mitä yksittäisiä yksittäisen maan tulisi tarkastella, kun tarkastellaan rahan pesua, mutta kuka sitten tar- tarkkailee näitä instituutioita, esimerkiksi Europolia? Eli toimintamme perustuu tietoihin, joita ei voida varmistaa. Me edustamme kansalaisia ja miten kansalaiset voivat tietää, että me toimimme nyt tässä kysymyksessä oikein. Intfeld ja toinenkin varjoisi esittelijä mainitsivat tietosuojakysymykset rahanpesukysymyksissä. Ja meidän täytyy todellakin tehdä tästä tehokas väline, jolla voidaan torjua rahanpesua ja verorikollisuutta, mutta kuitenkin noudattaa tietosuojasäännöksiä. Ja tietosuojavaltuutettu tällä viikolla sanoi, että tämä ei ole sääntöjen mukaista. Ja jos tämä ei ole sääntöjen mukaista, niin silloin pankki tai muu rahoitusinstituutio, jonka pitää noudattaa sääntöjä kaikessa lainsäädännössä, eivät tiedä, mitä noudattaa, eli rahanpesujen vastaisia sääntöjä vai tietosuojasääntöjä. Tässä valiokunnassa tehdyissä tarkistuksissa ei puututa tähän ongelmaan. Ja jos vaikka jäsenvaltiossa ei voida käsitellä kaikkia tietoja, joita poliisin käsittelyy, joissain valtioissa viranomaiset saavat näitä tietoja käsinsä, toisilla taas ei. Eli meidän täytyy muistaa, että tästä tulee oikeus juttu oikeusjutun jälkeen, jos toimitaan näin, ja me haluamme tehokkaan rahanpesun vastaisen lainsäädännön. Sitten lopuksi vielä, millä tavalla voimme toimia tehokkaasti, jos on 28 järjestelmää käytössä, ja kun on nämä 28 valtiota ja järjestelmää, kaikki instituutiot, kaikki pankit, kaikki uhkapeliyritykset ovat muodostaneet oman käsityksen riskistä ja yhdessä maassa joku näissä riskejä toisessa ei, niin miten voidaan varmistaa se, että rajat ylittävä rahanpesu tai veronkierto voidaan torjua? Se, mitä meillä nyt on tässä tekstissä, ei ole riittävää ja siitä pitää tehdä riittävä. Ja sitten ihan viimeinen virke. Anteeksi. Minun täytyy... Saatte vielä jatkaa. Risk-based approach. E, e- siis riskiperusteinen lähestymistapa. Olen kuullut, että se on tehokkaampi kuin sääntöperusteinen lähestymistapa, mutta haluaisin tietää, kuka on tarkastellut näitä riskejä ja myöskin riskiperusteinen lähestymistapa pohjautuu sääntöihin. Yritystä ei voi johtaa sanomatta, että säännöt ovat nämä, tämä on kynnys, kyse on tästä summasta ja tämän verran tilejä avataan tai suljetaan. Riskiperusteinen lähestymistapa on profilointia ja profiloinnin suhteen pitää olla hyvin varovainen, koska me haluamme noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. I've got no time for the... Kiitoksia. Nyt komissiolle ei enää jää aikaa, koska ministeri täällä odottelee. No, kaksi minuuttia voin antaa komissiolle ja sitten minun täytyy sulkea tältä mikrofoni. Olen pahoillani, mutta esittele vei teidän puheaikanne. Komissio, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pysyn nopeasti lyhyesti. Ensimmäinen asia oli se, että katsotaan rahanpesun tärkeyttä. Totta, täällä on keskustelua myöskin siitä, että kuinka tämä todistuspohjainen lähestymistapa, jonka FATF standardeissa on luotu. Ja meidän mielestämme tämä on hyvin vaikea alue arvioida, kuinka suuri vaikutus tällä kuinka paljon kuinka tehokas tämä olisi järjestelmänä. Ainoa tapa katsoa tätä on kysyä vain, että mitä tapahtuu sitten, jos emme laita tällaista järjestelmää toimintaan. Ja sitten meillä on toisaalta sääntöjä ja pitää katsoa niiden suhteellisuutta, jotta voidaan taata se, ettemme pyri tekemään liikaa. Tietenkin yrityksessäkin on eroja. Jotkut yritykset tietenkin eivät pysty noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Ja sitten mitä tulee todellisen omistajan ja edunsaajan rekistereihin, no tätä ei ole vielä direktiivissä, mutta mitenkin vastustakaan tällaisia yritysrekistereitä. Me olemme tässä perinteisen sen lähestymistavan, että pitää keskittyä tiedon lähteeseen ja saada sitten tieto tarkaksi ja ajankohtaiseksi. Eli ja se, yritykset voivat sitten päästä käsiksi näihin tietoihin. Tämä on oikeasti, oikeasti sitten uhkapelisektori. Me ollaan tässä lähestymistä vaikka vastavuoroinen, joka ottaa huomioon muu, kaikki sektorit, myöskin uhkapelisektorin. Pyrimme ottamaan tähän laajan määritelmän, joka sallisi kuitenkin tiettyä joustavuutta, jotta voidaan arvioida juuri eri uhkapelialan erilaisia riskejä. Ne tulee tehokkuuteen ja sääntöjen tehokkuuden takaamiseen. Totta kai pitää kiinnittää huomiota tähän hyvin tehokkaaseen järjestelmään, joka tällä hetkellä tarkastellaan jo tehokkuutta FATFn täältä, Ja tämä neljännen Task Forcein tarkastelun kierroksen aikana katsotaan juuri tehokkuutta. Sitten tietosuoja. Tämä on tässä tietoisesti halunneet rajoittaa sääntöjä, tietosuojasääntöjä direktiivissä. Eli tietenkin rahanpesun estäminen, joka kuuluu myöskin tietosuojasääntöjen alle näin yleisesti, Tämä on se lähestymistapa, jota meidän pitää sitten kehittää yhdessä neuvotellen oikeuspääosaston ja tietosuojavaltuutetun kanssa. Sitten vielä lyhyesti vielä asetuksesta. Tähän tuli muutama kommentti. Kaikella kunnioituksella esittelyitä kohtaa, mutta se ottaa riskilähesteistä, riskiperusteista lähestymistapaa ja ymmärrämme täysin, että tässä ehkä vaaditaan vielä selkeyttä. Mutta täällä on aika paljon töitä kuitenkin. Pitää ottaa se huomioon, kun ensimmäinen asetus tehtiin Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteasta. Ja tästä annettiin tiettyjä suuntaviivoja, että tähän on hyvä viitata näihin. Me tulee sitten välittäjien ja niiden erilaiseen rooliin sen mukaan, kuka on rahoituksen välittäjänä. Totta kai Katsomme tätäkin ehdotusta tarkemmin vielä. Ja sitten se, että onko tämä EUn sisäinen järjestelmä, jota on vaikeampi valvoa. Emme usko niin. Mistä tämä Euroopan sisäinen maksujärjestelmä SEPA on oikeastaan hyvä ratkaisu eurooppalaisella tasolla ja tiedämme, että jäsenvaltiot sekä että finanssisektori pitävät tästä lähestymistavasta ja sitä on pidetty myöskin kansainvälisellä tasolla. Kiitoksia. Se nyt meni neljään minuuttiin, mutta kyllä se nyt kuitenkin onnistui. En nyt voi kertoa, mikä menettely tulee olemaan, mutta jossain vaiheessa on sitten jonkinlainen määräaika tarkistuksille. Tai ehkä sitten avataan määräaika uudelle mietinnölle. Mutta tällä hetkellä se on 18 heinäkuuta. Eli tehkää tarkistuksia sitten ennen 18. heinäkuuta. Eli teille sitten kerrota jotain muuta. Eli kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli taloudellinen vuoropuhelu ja keskustelu Slovenian valtiovarainministerin kanssa. Uh, no niin, täällä on nyt paljon muistipanoja, joita nyt en lähde lukemaan ääneen, mutta minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Slovenian valtiovarainministeri käymään tätä keskustelua kanssamme. Yksi asia minun täytyy teille ilmoittaa. Eli ilmoitan sille, teille, että tämän keskustelun lisäksi Slovenian kanssa – Muutama viikko sitten lähetin kutsun myöskin muihin jäsenvaltioihin ottamaan osaa tähän. Eli Ranska, Portugali, Espanja, Malta ja Luxemburg. Odottelen edelleen vahvistusta näistä jäsenvaltioista ja kerron teille sitten aikanaan. Espanja, Ranska, Malta ja Luxemburg. Sanoisin, että kontaktia on ollut, mutta mitään vahvistusta ei ole saatu. Ja sitten Portugalin osalta ei mitään vastausta ole saatu. Ja ministeri on tällä välin myöskin vaihtunut. Eli ehkä tämä nyt siksi kuluu hiukan pidempään. Eli joudun lähettämään sitten sinne uuden kutsun. Mutta pyytäisi kaikkia niitä jäsenvaltioita pyrkimään käymään tätä taloudellista vuoropuhelua valiokunnan kanssa, jotta voimme saada aikaan todellista eurooppalaista poliittista keskustelua näistä aiheista. Ja nyt sitten annan puheenvuoron ministerille. Korkeintaan 10 minuuttia, jos se onnistuu. Ja alustuksen jälkeen sitten edustajamme esittävät kysymyksiä viiden minuutin blokeissa. Toivottavasti viisi minuuttia ei kulu kokonaan kysymyksiin, vaan että teille jää myöskin hiukan vastausaikaa. Ministeri, olkaa hyvä. Ah, it's a pleasure to... Kiitoksia. Olen hyvin iloinen, kun olen saanut tulla tänne joukkoon ja puhumaan näistä asioista. Minulla oli tarkoitus tämä talouspoliittinen esittely perustaa kolmeen eri asiaan. Minä kertoisin tilanteesta Sloveniassa ja kaikista niistä aktiviteeteista, joita meillä on tällä hetkellä ja ehkä sitten meillä eh, voisi olla tähän kakkospilariin liittyviä asioita, jotka ovat vähän lyhyemmän tähtäimen seikkoja, joiden parissa teemme työtä. Eh, miten talous Sloveniassa, mikä taloustilanne siellä on. Meillä on nyt sellainen tilanne, että kasvu on ollut hidasta viiden vuoden ajan. Eh, ja tässä viiden vuoden aikana jopa ollut eh, tällaisia eh, taantumia ja meidän täytyy nyt toimia nopeasti. Meillä on 52 prosenttia meidän velkaantumisasteemme BKTstä, se on aika matala, mutta se on hyvin paljon kasvanut tässä viime vuosina. Ja me olemme huomanneet, että työvoimakustannukset ovat nousseet E, eli tässä nyt on tällaista, mm, e, tällaista rakenteellista muutosta. Joka tapa, tapauksessa Slovenia on e, fundamenteiltaan terve. Ja jos katsotaan, niin meillä on kaikkein vähiten kotitalouksien lainaa ja, ja meillä on keskimääräisesti sitten valtionlaina Euroopassa – No sitten kun katsotaan tätä yrityspuolta, niin meillä on myöskin velkaantuneita yrityksiä. Tämä näkyy myös pankkien taseissa. Tässä on asia, joka meidän täytyy ottaa huomioon, kun me talouspolitiikkaamme muotoilemme. Jos katsomme tätä kuluneita, näitä kuluneita viisiä, viittä vuotta, niin meillä on, on, on tehty paljon muutoksia, mutta meillä on, on tällaisia institutionaalisia ongelmia kuitenkin ollut, mutta kuitenkin monenlaista politiikkaa on tehty, jotta voisimme sopeutua tähän talouden kriisiin. Jos katsomme taaksepäin, niin todella kyllä siellä on jotain tehtykin. Meillä on eläke, järjestelmän muutoksia, myöskin työlainsäädäntöön muutoksia ja talouspoliittinen konsolidointi on toteutettu. Kuitenkin meidän täytyy nyt pitää kiinni näistä asioista. Meillä on kolme pilaria talouspolitiikassa. Ensimmäisenä on se, kuinka päätöksentekoprosessia muutetaan. Me haluamme tehdä työtä lainsäädännön tiimoilta, eh, koska meillä on tällainen kansanäänestysperinne, joka, joka voi blokata täysin lainsäädäntöhankkeet. Eh, perustuslaki muuttui eh, toukokuussa ja tässä nostettiin sitä kynnystä, joka edellyttää kansanäänestystä. Ja näin uudistukset tulisivat helpommiksi. Myöskin äänestysjärjestelmä täytyy muuttaa. Sloveniassa on hyvin paljon parlamenttipuolueita, hyvin laaja koalitio mm, perinne. Meillä on kokemusta ja tiedämme, että jos haluamme vähän kestävämpää talouspolitiikkaa, meillä täytyy olla vakaampi hallitus kuin mitä on ollut tähän asti. Sitten kolmanteen seikkaan on tämä yritys, yritysten hallintopuoli. Meidän täytyy joka tapauksessa muuttaa sitä tapaa, jolla me e, toimimme. No sitten kakkospilari on tämän lyhyen ajan toimet. Meillä on viisi vuotta ollut huonoa aikaa ja meidän täytyy nyt ryhtyä sekä talouden vakauttamiseen että kasvuun. Minä puhun tästä vähän myöhemmin sitten lisää. Tämä kakkospilari on sellainen, jonka tiimoilta teemme työtä nyt tehokkaasti aivan lyhyellä aikavälillä. Meidän täytyy pystyä sitten myöhemmin ajattelemaan keskipitkän ja pitkän aikavälin ajatuksia. ja miettiä niitä pitkä, niiden, näitä uudistuksia. No sitten kolmas pilarimme, se on pitkän aikavälin kestävä kasvu. Miten meistä tulee kilpailukykyisempiä ja kuinka me luomme kestävän kasvun olosuhteet. Meillä täytyy olla tehokas juridinen järjestelmä. Meidän täytyy tehdä usein lisää asioita työmarkkinoilla. Meidän täytyy myöskin tehostaa julkista sektoria. Ja pk-yrityksiä ja myöskin terveyssektoria on tarkasteltava. Ja jos nyt tästä kakkospilarista puhun, niin meillä on tiettyjä taloudellisia tavoitteita – Ensimmäinen on kasvun lisääminen. Eh, meidän täytyy puhdistaa pankkien taseet. Pankit ovat eh, pankit eivät eh, pysty normaalisti rahoittamaan yrityksiä. Sitten meidän täytyy saada yrityssektorille mm, uutta verta. Meidän täytyy myös myöskin saada siis kasvua lyhyellä aikavälillä. Mitä tulee näille velkoihin, me perustimme Roskapankin. Se on jo toimiva. Me olemme myöskin säätäneet lakeja ja me olemme tehneet kansainvälistä yhteistyötä. Slovenian pankki on ollut yhteydessä Euroopan unioniin näistä siirtohinnoista. Ja meillä on sitten myöskin eh, sellaisia johtajia valittu, joilla on kansainvälistä kokemusta ja käytämme kansainvälisiä asiantuntijoita – Ja me olemme siis nyt valmiita siirtämään näitä varoja tähän roskapankkiin. Stressitestit ja mm, tällaiset tarkastelut ovat vielä kesken. Meidän täytyy saada kaikki nämä, nämä valvontatoimet valmiiksi ennen kuin näitä varoja lopullisesti ryhdytään siirtämään. No sitten yksityistäminen, sitä tehdään tässä rinnalla. Meillä on 15 eh, yritystä, jotka voidaan yksityistää ja muut sitten ri, muiden Muilta osin tämä riippuu sitten parlamentista. Parlamentin täytyy hyväksyä luettelo näistä yrityksistä, joita on ajateltu yksityistettäviksi. Me hyväksymme listan kuukausi sitten ja pari viikkoa sitten parlamenttimme hyväksyi sen ja nyt tämäkin yksityistämistoimi pannaan täytäntöön. Meillä on myöskin tällainen kansallinen holding-yhtiö, joka äh, hoitaa näitä yritysasioita – me olemme päättäneet, että syksyllä meillä on sitten valmis kuva siitä, mitkä valtionyhtiöt todella tulevat yksityistettäviksi. No sitten talouden vakauttaminen. Tässä konsolidoinnissa me olemme päättäneet alentaa, vähentää alijäämiä. Me olemme avoin talous, jolle kilpailukyky on tärkeä ja pitkän aikavälin kestävyys. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän on kiinnitettävä huomiota menopuoleen. Meillä on noin miljardin euron e, e, tasolla ehdotettu toimenpiteet, ja se on 3 prosenttia BKTstä. Eli tässä nyt on kaksi kolmasosaa menopuolelle suunniteltuja ja yksi kolmasosa tulopuolelle. Ja kaikki toimenpiteet on tarkoitus panna täytäntöön tänä vuonna ja ensi vuoden alkupuolella. Me halusimme tämän tehdä tänä vuonna sillä tavalla, että vaikutukset näkyisivät jo tänä vuonna – ja, ja viimeistään ensi vuonna siis koko tämä talouselämän konsolidointi. Edelleen samaan liittyen tämä julkinen velka. Me olemme vähentämässä sitä. Meillä on siis 55 prosenttia velkaa. Meidän täytyy puhdistaa pankkien taseet, meidän täytyy saada kasvua ja tiedämme, että tämä eh, ensin kasvaa tämä velkaosuus, mutta sitten me saamme sen alemmaksi jälleen. Tämä varmastikin riittää tässä vaiheessa ja varmasti selitän sitten tarkemmin kysymysten myötä näitä asioita. Kiitos paljon. Me, he, meillä on ensin EPPltä eh, e Jean-Paul Couges. Merci, madame la... Kiitos rouva puheenjohtaja ja myös eh, herra valtiovarainministeri. Eh, tämä kokous eh, on suuressa salissa ja, ja täällä on ihan hyvä tunnelma. Mutta te sanoitte aivan mm, tarkkaan, tai sanoitte, että palaatte tarkemmin näihin kysymyksiin sitten ja detaljeihin. Eh, miten pankkien tilanne, miten näitä vaikeissa tilanteissa olevia pankkeja autetaan ja, ja näistä velkaantumisesta, niin te ette sanoneet niin tarkkaan. Hyvin yleisesti vain oli kuvaus siitä, kun pankkien tilanne, olla, miten sitä ollaan parantamassa. Kiitos tästä kysymyksestä. Ja ähm. tulee pankkeihin ja tähän pankkiohjelmaan. Se on toki meidän ohjelmamme ydin. Ensimmäinen kunnianhimoinen tavoitteemme on tehdä tämä puhdistus nopeasti pankkien osalta. Tämän takia päätimme perustaa Roskapankin ja olemme työstäneet asiaa jo viime vuodesta lähtien. Viime vuoden syyskuusta, loka, elokuusta lähtien jo edellinen hallitus aloitti asian työstämisen. Ajatus on toisaalta se, että luodaan roskapankki, joka on valtion sataprosenttisesti omistama laitos, joka ensin pyrkii rahoittamaan pankkeja ja ostamaan varoja tai omaisuutta pankeilta tai niiden eh, tekemiä ja takaamia lainoja. Tai sitten myöskin katsoa muita, eh, muuta omaisuutta, niillä on. Me olemme tehneet tämän oikeuden puitteiston, jota niillä on olemassa. Ja myöskin edellinen lain, äh, hallitus on jo hyväksyttänyt tämän lain parlamentissa. Meillä on myöskin tuomioistuimen päätös, perustuslaki-tuomioistuimen päätös tästä näin valmiina. Mutta laki on melko hyvä. Ja tässä on muutama asia, jota pitää vielä rukata. Mutta mm, ehkä noin kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että pankin pitää olla sataprosenttisesti valtion omistama. Mitenkään ei ole välttämättä vaat, voi vaatia silleen, koska se on välttämättä markkinoiden etujen mukaista. Ei ainakaan tämänhetkisten laitosten suhteen. Ja sitten kun varat on siirretty, niin riskit nähdään selvemmin ja ehkä meillä on parempi kiinnostus sitten näiden pankkien omistamiseen. Tietenkin hyvä vähentää roskapankkien panostusta. Näemme, että Irlannissa se on 49 prosenttia. On omistettuna tämän varainomistusyhtiön kautta, mikä tietenkin vaikuttaa sitten taas valtion velkalukuihin. Ne näyttävät paremmilta oikeastaan, jos voidaan näin toimia. Ja sitten toinen asia, mitä voitaisiin muuttaa lainsäädännössä, mutta sitä ei välttämättä tarvitse tehdä heti. Että tällä on hetkellä viiden vuoden toimintakausi tällä lailla. Ja tämä on aika lyhyt aika, kun halutaan investoida. Jos tehdään lyhyellä aikavälillä, niin silloin aika usein halutaan myymään aikaisissa vaiheissa. Ja tämä ei ole mitenkään varma, varmaankaan paras tapa näin pitää yllä veronmaksajien sijoittamia rahoja tässä. Ja sitä pitäisi pidentää. Ja kolmas elementti on se, että tässä on 10 prosenttia, että 10 prosenttia pitää myydä varoista joka vuosi, jotta voidaan rahoittaa itseään, joka johtaa myöskin, että tämä yritys on hieman stressitilanteessa. Eikä laitot olemassa, ne ovat toiminnallisia ja laitos on perustettu, sen hallinto alkoi työnsä ja sillä katsotaan myöskin varojen varoinkäytön oikeellisuutta. Ja siellä on myöskin meidän suurin pankkimme mukana. Ja tämä operaatio tapahtuu heti, kun kilpailupääosasto hyväksyy sen. He, kun he sallivat, että me tehdä tämän. Kilpailupääosaston pitää antaa esimerkiksi lupa tehdä tämä toimi, koska heidän pitää ensin tutkia, onko tässä ehkä valtion apu asiat mukana, kun uudelleen rahoitetaan pankkeja. Tässä vaaditaan myöskin uutta pääomaa. Ja tämä voi tulla pelkästään vain valtion antamaa. Ja tämäkin olisi valtion apua sinänsä, joten tässä pitää minkin ottaa sääntöjä. Tässä periaatteessa, kuinka me näemme asian. Alun perin ajattelimme siirtää varat kesän aikana ennen eh, kesäkuun loppua ja tehdä se työpuhdistus kesän aikana. Että voisimme vaikka aloittaa seuraavan kouluvuoden sitten puhtain paperin pankeissa ja voisimme sitten keskittyä tähän toisen pilarin rahoitukseen. Kiitoksia. That's all right. I mean, uh, uh... No niin. Joka meni yli aikaa. Sitten seuraava kysymys. Moika Kleva. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, aluksi toivotan teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Te olette hyvin nopeasti ottaneet tämän kutsun vastaan ja pari päivää sitten hallitus juhlisti sadatta toimintapäiväänsä. Eli te olette ottaneet Brysselin suositukset hyvin vakavasti ja on hienoa, että olette nyt täällä paikalla. Marraskuun raportissa, jonka komissio julkisti, komissio puhui tästä hälytysjärjestelmästä ja todettiin, että Slovenia on toinen kahdesta maasta, joissa tarvittaisiin hyvin syvällistä tarkastelua. No, minun mielestäni makrotaloudelliset indikaattorit osoittavat, että me olemme ylittäneet nämä indikaattorit ainoastaan kahdessa asiassa. No, komissio sanoi sitten, että myöskin meidän pitäisi joutua tiukemman valvonnan kohteeksi. No niin, makrotalouden indikaattorit ja epätasapainot ovat asia, joihin te olette suhtautunut hyvin vakavasti. Eli haluaisin kuulla teidän vastauksenne tähän komission raporttiin. Jean-Paul Gauzès mainitsi nämä roskapankit ja esittäisin tästä kysymyksen. Sloveniassa meillä on keskusteltu tästä asiasta jo yli vuoden ajan ja meillä on aina ongelmia, kun ajatellaan tätä oikeudellista määritelmää. Komissio aina aiheuttaa ongelmia oikeusperustan suhteen ja muissa asioissa, eli kysyisin, onko meillä nyt sopimusta komission kanssa siitä, että oikeudellinen perusta roskapankkien osalta on lyöty lukkoon ja että varainsiirtopilottihanke on nyt käynnistetty. Tiedän, että viime viikkoina asiat ovat menneet hiukan pieleen, mutta katsotteko, että tällä saralla tarvitaan lisätoimia? Eli mitä mieltä olette tästä hinnasta ja näistä muista kysymyksistä? Kiitos. No niin, tähän kysymykseen Niin ehkä aluksi kommentti tästä epätasapainoasiasta Slovenia. Eh, minun tietäkseni on luettelo näistä eh, eri eh, indikaattoreista, jotka osoittavat, missä epätasapainoa esiintyy. Ja meillä on vain kaksi kriteeriä, jotka täyttyvät tässä ja on yksi maillaan vain yksi, e, yksi kohta tällä listalla ja vain muutama, jolla on kahdessa kohdassa, eli kaikki muut maat, niillä on enemmän näitä indikaattoreita. E, e, eli, mutta kuitenkin meillä on tällaista epätasapainoa. Ja me, minun mielestäni sitä on, on yrityssektorilla ja meidän pitää pystyä ratkaisemaan näitä, näitä ongelmia mitä pikimmin, jotta saamme normaalisti toimivan talouden. Paras tapa toimia on, on vain myöntää, että näitä ongelmia on ja että ne pitää ratkaista. Ja sitten voimme jatkaa työtä eteenpäin ja tehdä pitkän tähtäimen työtä. Ehkä ei tänä vuonna tämä asia ei ole niin tärkeä, mutta tulevina vuosina kylläkin, eli meidän täytyy valmistella tämä hyvin. Jos palaan vielä tähän roskapankkiasiaan ja lainsäädäntökehykseen. Lainsäädäntökehys on mielestäni aivan paikallaan. En kuullut mitään sellaista kommenttia, että se olisi jotenkin väärä. Meillä kuitenkin on keskustelut komission kanssa ja EKPn kanssa nyt menossa – meidän täytyy nämä stressitestit ja, ja tämä omaisuuserien valvonta suorittaa. Että kun näitä pankkien taseita nyt sitten siivotaan, niin, niin meidän täytyy jälkeenpäin myös arvioida, että miten työ on suoritettu. Eli ensin teemme nämä stressitestit ja arvioit ja sitten vasta puhdistamme taseet. Tämä on hyvin tärkeää, koska jos me menetämme eh, neljänneksen tästä, niin silloinhan me menetämme neljänneksen kasvusta. Tässä täytyy nyt aika nopeasti toimia, mutta meillä on itsellämme kyllä tärkeää se, että me tiedämme, minkälaisia nämä eh, omaisuuserät ovat ja meidän on pikaisesti ja avoimesti toimita, eh, toimia nyt eh, ja siitä on yle yhteisymmärrys. Eh, no miten sitten tähän pilottisiirtoihin liittyen? Me teemme tällaisia siirtoja, joilla voimme sitten osoittaa, että kaikki ne menettelytavat, joita roskapankeille on laadittu, että ne todellakin toimivat. Meidän täytyy osoittaa instituutioille se, että me teemme kaiken tarpeellisen, ja että tämä, tämä erien siirto voi tapahtua eh, normaalisti. Thank you very much. Now for Aldi Wolf Kiitoksia sitten Aldista Wolf Very much. Kiitoksia. Halusitte välittää meille melko myönteisen kuvan Slovenian tilanteesta. Näyttää kuitenkin siltä, että tilanne on kriittinen, jopa hälyttäväkin. Ja kun minä kuulin, että alatte yksityistämään yritykset, jotka ovat valtionomistamia niin nyt tässä vaiheessa, niin se tarkoittaa, että olette hukaneet 20 vuotta. Baltian maat aloittivat heti itsenäisyyden saatuaan tämän toiminnan. Joten mietin sitä, miksi te olet aloittaneet aikaisemmin. Ja olette aloittaneet pienin määrin. Sekään ei ole kovinkaan rohkaisevaa. Tämä oli ensimmäinen kommenttini. Ja toinen kommenttini. Meillä on tietenkin mahdollisuus uudelleen pääomittaa raha, pankkeja ESM avulla. Oletteko ajatelleet käyttää ESM aina, jos on mahdollista ja miksi ei, jos ei näin ole. Ja sitten lopuksi, jotta pääsette todellakin eroon vaikeuksistanne, teidän pitää luoda sellainen ilmapiiri, joka on mahdollisia investoijia houkutteleva. Tämä puhutte vapaakauppasomuksista. No, me no, tarvitaan, että pitäisi olla myöskin avoimia, reiluja päätöksenteko prosesseja eikä mitään turhaa byrokratiaa olisi. No minusta vaikuttaa, että julkisektorilla on ihan liian paljon työntekijöitä vielä. En tiedä, oletteko ottaneet tämän ongelman huomioon tarpeeksi selkeästi? Uh, thank you very much for the question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kysyitte viimeisestä 20 vuodesta, mutta olen toiminut tässä tehtävässä vasta nel- nelisen kuukautta. Ei tämä ole mikään henkilökohtainen hyökkäys, vaan pelkästään hallitukselle liittyy kysymys. Uh, um, so the question why now, why in so small number? Eli miksi nyt ja miksi niin vähän? Jos nyt katsotaan yksityistämistä, me halusimme puuttua siihen hyvin käytännönläheisesti. Ja yksityistämistä on yritetty toteuttaa Sloveniassa aika usein – siitä on puhuttu usein, hyvin usein siihen on jopa ryhdyttykin, mutta hyvin pieni osa on kuitenkin näistä yksityistämisistä toteutunut. Eli me halusimme nyt käynnistää laajalti yksityistämisestä ja luetteloida kaikki asiat, jotka voitaisiin yksityistää. Mutta ei kaikkea voi laittaa markkinoille samaan aikaan ja heti. Ja aloitimme hyvin pitkän keskustelun ja sanoimme, että haluamme toimia käytännönläheisesti, eli luetellaan nyt vaikka viisi yritystä, ja sitten siitä tulikin 50 yrityksen lista, ja sitten halusimme esittää sen markkinoille, ja luettelo laadittiin niin, että siinä oli ihan järkevä kokoonpano, ja päätimme laittaa tämä markkinoille, toimitaan tämän pohjalta, ja sitten saamme hiukan uskottavuutta tällä saralla. Ja toimitaan nopeasti, jotta voimme saada tuloksia nopeammin, mutta prosessi pitää hoitaa kuitenkin niin, että me maksimoimme veronmaksajien hyödyn. Eli ei nyt pidä tässä vain myydä myymisen vuoksi, vaan myydään sillä tavalla, että voidaan maksimoida tuotto. Eli tässä nyt suurin piirtein tämä selitys. Ja sitten Slovenian parlamentille olen luvannut, että laadimme strategian ja täydellisen luettelon yrityksistä, jotka yksityistetään ja sitten keskustelemme strategiasta. Eli mikä on hyvin strategista, se jää valtion haltuun ja mitä yrityksiä sitten paremmin voitaisiin hoitaa yksityisomisteisesti. Tällainen keskustelu on luvassa sitten ensi syksynä. Sitten ESM tämä. Näitä ei ole käytetty. Tässä haluttiin vain vähän siivota sitä sotkua, jonka itse olemme saaneet aikaan omilla varoillamme. Slovenialla on varaa hoitaa tämä siivousurakka itse, ja mielestäni tämä on ihan järkevä lähestymistapa – ei pelkästään ajatellemme itseämme, vaan myöskin eurooppalaisia kumppaneitamme, eli emme käytä naapurimaidemme varoja oman sotkumme siistimiseen. Sitten ilmasto mahdollisille investoinneille. No, yksityistäminen on ensimmäinen askel tähän suuntaan. Se osoittaa avoimuutta. Ja hyvin paljon asioita on aikaisemmin jo tehty. Ne eivät välttämättä ole nyt kovin näkyviä. Ja tämä ilmasto Sloveniassa ja hallinnolliset esteet eivät ole kovin ongelmallisia. Totta kai niitä aina voidaan parantaa. Mutta mielestäni tämä on tärkeää tehdä, mutta minulla on kaksi prioriteettia. Mutta meidän täytyy nyt ensin keskittyä tähän alkuvaiheen toimintaan. Sitten EKRstä Strejek. Well, thank you, Mr. Minister, for coming. Kiitos ministeri siitä, että olette tullut tänne Ekon valiokuntaan. Minulla on muutama yksinkertainen kysymys. Kun otetaan huomioon se, että Slovenia on yksi, on yksi niistä toista maasta, jotka tukevat tätä finanssitransaktioveroa ja siihen liittyvää yhteistyötä, niin haluaisin tietää, että mikä on talous, äh, finanssimarkkinoiden koko Sloveniassa. Toinen kysymys, mikä on äh, oletettu tuotto, jonka oletatte saavanne tästä äh, transaktioverosta? Ja sitten kolmas, te puhuitte tässä näistä vaikeuksista. Minä arvostan hyvin paljon sitä, että Slovenia haluaa tarttua ongelmiin, joita maan sisällä on. Mutta miten, miten nämä varat sitten käytettäisiin? E, Menisivätkö ne e, Slovenian budjettiin vai Euroopan budjettiin? Thank you very much for the question. Kiitokset kysymyksestä. Ei minun tule Slovenian markkinoiden tarkkaa lukua mielessä, mutta markkinat ovat melko pienet. Enkä usko, että tulee mitään suuria tulojakaan niiltä markkinoilta. Emme ole meidän julkisrahoitusluvuissamme tätä laskeneet mukaan. Olemme melko saavaa, varma tästä. Meillä on vähän samantyyppisiä pankkipalveluveroja, jotka tapahtuvat vaan tulevat voimaan vielä vuonna, mutta niidenkin tulot ovat melko pienet. Joten emme laske tämän varaan vielä. Katsotaan, miten asiat edistyvät ja katsotaan, miten ne voidaan jakaa sitten, mutta tämä ei ole vielä tässä vaiheessa vielä kovin ajankohtaista. Voin tietenkin katsoa asiaa tarkemmin vielä. Okay, uh, now for the green. Kiitos sitten vihreistä Filip, ei kun Sven. Well, um... Niin, Kiitoksia, että olette paikalla. Aluksi haluaisin sanoa, että koska sitä nyt ei ole vielä sanottu, eli mielestäni Slovenia on maa, joka monella tavalla ei ole pelkästään kaunis, vaan myöskin taloudellisesti hyvin erityislaatuinen. Te onnistuitte sen jälkeen, kun rautaisirippu sortui, niin te onnistuitte pääsemään eteenpäin tästä vaikeasta ajasta paljon paremmin kuin monet muut maat Keski- ja Itä-Euroopassa. Bruttokansantuote per henki oli korkeampi. Te ette toistaneet monia niistä virheistä, joita muissa maissa tehtiin. Ja silti inhimillinen kehitysindeksi on paljon korkeampi kuin muissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Ja te voitte olla siitä ylpeitä. Ja mielestäni tämä täytyy todeta, ja täytyy myöskin olla hiukan varovainen, eikä vain sanota, että no miksi ette yksittäistäneet nopeammin ja niin edelleen. Tämä on yksi syistä. Politiikka oli varovaista. Ja siksi Slovenian tilanne oli paljon parempi ja myöskin keskivertoihmisten elämänlaatu oli paljon parempi kuin monissa muissa maissa. Mutta ehkä se vietiin liian pitkälle ja sitten hiukan laiskistuitte näiden saavutusten jälkeen. Ja siksi nyt kaksi vähän tylimpää kysymystä. Ensinnäkin eläkeuudistus. Mielestäni on selvää, että teillä on ongelmia, kun katsotaan näitä lukuja. Te toteutitte uudistuksia, mutta entä sitten vuoden 2020 jälkeinen aika? Te teitte huomautuksia myöskin puoluejärjestelmästä. Siellähän käsittääkseni on tiettyjä ongelmia, joten mitä tälle olen tekemässä ja sitten investoinnit uusiutuvaan energiaan. Näissä asioissa ollaan nyt jälkijunassa ja miten aiotte sitten luoda vihreää kasvua ja vihreitä työpaikkoja? Thank, thank you very much for the questions. Uh... Kiitos näistä kysymyksistä. Ensinnäkin tämä eläkeuudistus. Meillä oli tällainen uudistus viime vuonna, mutta saimme siitä vain osittaisia tuloksia. Tähänkin on vielä puututtava. E, sitten kun talouselämämme on vakiintunut, niin me jatkamme tätä työtä. Minä e, selitin aikaisemmin tätä kolmen pilarin rakennetta, kuinka me nyt talouselämämme ojomme ja usein minä vertaan tätä lentokoneeseen. Ensin täytyy päättää, että kuka ohjaa sitä. Ja sitten täytyy stabiloida korkeus ja sitten kolmantena päätetään suunta, mihin lennetään. Nyt meidän energiamme menee pääasiassa siihen, kuinka me tämän korkeuden määrittelemme. Ja sitten mietimme myös, kuka tätä prosessia ohjaa ja kuinka. Ja kyllä tämä eläkeremontti on täällä kolmannessa pilarissa. Se ei ole aivan ensimmäinen prioriteetti. Meidän täytyy ensin vakauttaa talous, taloutemme. No sitten puoluejärjestelmä. Se liittyy tähän kakkospilariin. Emme ole kaikkia tehneet yrityksiin liittyen, mitä pitää tehdä, mutta E, e, tässä on yksi kysymys, on tämä kynnysarvon nostaminen, e, jotta miten me saisimme vähän, vähemmän kriittisiä puolueita. Tämä liittyy sekä parlamenttiin että hallitukseen. Jotta me saamme lisää poliittista vakautta, tämä on, tämä on syy, miksi meidän täytyy tehdä. Mutta järjestelmää en ole vielä ryhtynyt töihin, mutta olen ihan seuraan asiaa. Mitä sitten teemme eh, sen budjettileikkausten suhteen, mistä me leikkaamme ja kuinka. Ja valitettavasti me olemme leikanneet eh, paljon investointeja juuri uusiutuvan energian alalta. Me yritämme tähänkin nyt löytää tasapainoa. Me kiristämme taloutta, mutta toisaalta meillä täytyy olla sitten sellaisia elementtejä, jotka muuttavat rakenteita. No niin, vielä mukaan mahtuu Guesta. Eh, ja, vielen Dank auch erstmal. Kiitokset, kiitokset, että tulit tähän tänne paikan päälle ja keskustella meidän kanssamme. Anteeksi, niin, kuuluuko? Niin, Ensinnäkin kiitokset, että tulitte paikan päälle nyt, kun teillä on kuulokkeet päässä. Kiitokset teille siitä, että olette valmiita keskustelemaan meidän kanssa. Meillä on kaksi kysymystä. Ensinnäkin teidän liettujen puheenjohtajakauteen liittyen. Meillä on tällä hetkellä asiakirja käsittelyssä siis pankkitilien saaminen ja pankkimaksujen avoimuus, nämä kaksi pientä asiakirjaa meillä käsittelyssä, mutta olisi kuitenkin hyvä, jos ennen lainsäädäntökäyden loppumista voisimme hyväksyä nämä myös trilogissa. Ja kysymykseni onkin vähän, että koordinoitko jo pyytäneet neuvosto nämä prioriteettilistalle. Miten te näet tämän asian? Voidaanko tässä vielä ehtiä tämä päättämään? Ja sitten toinen asia menee vähän tärkeämmälle kentälle eli Euroopan unionin taloudellinen kehitys, erityisesti kriisimaissa. Nyt viime vuosina ja viime kuukausina on keskusteltu yhä enemmän tästä säästöohjelmasta, että säästöohjelma yksin ei riitä, vaan tarvitaan myöskin kasvuimpulseja. Kysymykseni on teille, miten te voisitte kuvitella, että voidaan taas kasvua tukea jäsenvaltioissa, erityisesti kriisimaissa – Uskon, että pelkästään säästämällä kriisistä ei päästä eroon, joten todellakin kasvua tarvittaisiin. Mutta kuitenkin minulla on tullut hieman sellainen kuva, että neuvosto tällä hetkellä ei näe kasvua niin tärkeänä kuin parlamentti näkee sen. Uh, thank you for the two uh, questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ymmärsikö nyt oikein? Eli kyse on pankkien avoimuudesta sen suhteen, miten tiliä voidaan muuttaa ja siirtää. No, tätä asiaa nyt on Sloveniassa jo alustavasti käsitelty. Ja sitten toinen kysymys. Miten saataisiin kasvua taas aikaan ongelmamaissa? Eli miten voi vaihtaa pankkia, mikä on tilien avoimuus. Sloveniassa on ryhdytty toimiin keskuspankissa noin pari vuotta sitten, ja sillä tavalla helpotettiin sitä, että asiakkaat voivat vaihtaa pankkitiliä. Ja mielestäni tämä on nyt aika yksinkertaista, eli helposti voi siirtyä yhdestä pankista toiseen. Tämä on jo toteutettu. Ja mielestäni tämä nyt ei ole suurimpia ongelmia Sloveniassa tällä hetkellä. Sitten toinen asia, mitä vaihtoehtoja on verotuksen tiukentamiselle, miten päästä takaisin kasvuuralle. No, mielestäni tärkeää on, ja puhun nyt lähinnä omasta maastani, Slovenian avoin ja pieni talous, kilpailu on tärkeää, Ja tietysti euroalue kokonaisuudessaan on hiukan erilainen. Sehän on laaja talousalue, mutta Sloveniassa on noin 60-80 prosenttia siitä, mitä kulutuksen tuotetaan, tuodaan maahan, ja tuonti on noin 60 prosenttia. Eli verotusta voidaan kiristää, koska jos tehdään kustannuspuolella, niin sitten maasta tulee kilpailukykyisempi. Ja meidän pitää vähemmän kiristää verotusta, mutta pienen maan pitää kuitenkin siihen jossain määrin ryhtyä. Slovenian osalta tärkeää on se, että meillä on erilaisia poliittisia talousoikeuksia. Ja tällä hetkellä Sloveniassa tilanne on se, että koska meillä on pankkisektorilla ongelmia ja voimme nähdä, että korkotaso on hyvin korkealla, eli meillä on rahapoliittinen kanta huolimatta siitä, että Euroopan keskuspankkikanta on tiukka. Ja toisaalta olemme tiukentamassa sitten verotusta. Jos nämä kaksi asiaa yhdistetään, niin se on hankala kasvualusta sitten kasvua ajatellen. Ensin pitää päästä tilanteeseen, jossa rahapolitiikkaa voidaan löyhentää ja varmistaa, että taloudessa on maksuvalmiutta. Ja luontonsaantimahdollisuudet ovat hyviä ja silloin voidaan tiukentaa verotusta. Eli talouspolitiikan jaksottaminen on mielestäni tärkeää. Ja välillä minusta tuntuu, että sitä ei aina oteta huomioon, kun arvioidaan yksittäisiä maita. Ja tästä syystä me halusimme tehdä nopeasti yhteistyötä, mitä tulee pankkien kunnostamiseen, ja sen jälkeen voidaan sitten ryhtyä tähän verotuksen tiukentamiseen. EPP. Kiitos sitten EPPstä Peterle. Minister, hvala za vašo predstavitev in za možnost pogovora z vami. Kiitos tästä esityksestä ja kiitos tästä mahdollisuudesta keskustella teidän kanssanne. Ehkä tiedätte, mikä minun analyysini pankkikriisistä on. No, se johtuu siitä, että me emme noudattaneet sosiaalisen markkinatalouden sääntöjä, emmekä kuunnelleet maitamme, vaan tässä hän annettiin lainoja ilman takuujetta. Mitä teette nyt sitten sen eteen, että tavalliset mm, ihmiset joutuvat maksamaan laskun, vaikka he eivät ole syyllisiä? No sitten näiden varojen siirto ja vihreän valon antaminen siirroille. Asiathan ovat eri tavalla Ljubljanassa kuin Brysselissä. Siis te haluatte, että tämä toimii nopeasti ja komissi- Brysselissä halutaan puhtaita tilejä. Onko mahdollista, että Slovenia ja Bryssel eivät pääse sopuun siitä, mitä avomuuden eteen on tehtävä? Hvala za ta vprašanja. Saj mislim, da smo se jih v... Niin. Minä uskon, että näissä aikaisemmissa Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että mitä, miten me suojelemme veronmaksajien rahoja. Periaatteessa on niin, että mitä tahansa teemme, meillä on nyt roskapankkiperusteilla ja me varmistamme, että hinnat on oikealla kohdalla. Me haluamme aivan tähän sopivan menettelytavan. Ja kaikki tämä tehdään siksi, että, että säästämme veronmaksajien rahoja ja toimimme hyvin avoimesti. Me otamme huomioon kansainvälisen kokemuksen, jota asiasta on Me haluamme edetä nopeasti, koska aikahan on myös rahaa. Veronmaksajien rahojen suojelu, niin se ei ole vain sitä, että siirretään, siirretään nämä huonot lainat pois, vaan että myöskin tehdään se nopeasti, koska tällä tavalla ei hukata aikaa, kun odottelemme kasvua. Tätä me teemme siis veronmaksajien puolesta. Sitten kysymys ähm, näistä varojen erien siirroista ja aikataulusta. Kyllä on totta, että tänä kesänä tähän pyritään hyvin nopeasti. Suunnitelmissa oli ensimmäinen siirto jo ennen, ennen kesäkuun loppua helpoimmilta osin mutta kun me olemme keskustelleet näistä maakohtaisista suosituksista, niin me päätimmekin tehdä stressitestin ensin. Aivan hiljattain olemme päässeet sopuun siitä, että on parempi olla kiiruhtamatta liikaa ja on parempi, että että kaikki pyritään tekemään kesän aikana. Sen sijaan on parempi keskittyä siihen, että, että koko tämä prosessi on avoin ja hyvä. Meillä on nyt vielä näitä pilottisiirtoja tekeillä ja niiden myötä me pyrimme todistamaan, että koko prosessi on, on hyvä. Ja uskon, että tämä on oikea tapa toimia. Kiitos. And uh, final question. Viimeinen kysymys. Klevalta. Vai ei? Vai kyllä? Uh, I just learned. Kyllä. Kuulin, että minulla on vielä aikaa tänne. Okei. Okay. Puhun Sloveniaa. Minä uskon, että ministeri voi olla vastuussa viimeistä 20 vuodesta kaikista asioista, mitä on tehty sen aikana mutta niin voin kysyä häneltä ajankohtaisista asioista, joista nyt ei ole vielä keskusteltu tähän mennessä. Eli haluaisin puhua spekulaatio ilmapiiristä Kyproksen romahtamisen jälkeen. Meidän pitä, piti reagoida nopeammin ja nopeammin kuin meidän olisimme halunneet täällä valiokunnassa. Ja ehkä minä en olisi kauheasti tukeneet äh, yksityistämistä, mutta tämä 15 yrityksen lista tehtiin vähän hätäisesti. Nämä yritykset, jotka yksityistetään. En usko, että tässä oli tarpeeksi harkintaa takana. Mutta tämä nyt jättää syrjää. Mutta puhutaan toista asiasta, työmarkkinoiden uudistuksesta. Te, te puhuitte tästä ja kollegat puhuvat tästä nuoriso- työttömyysasiasta. Minä olen sosiaalidemokraatti ja uskon, että me ole tehneet vielä mitään nuorisotyöttömyyden voittamiseksi. Uskon, että Slovenian pitää katsoa taas asiaa seuraavassa uudistuksessa. Siis mikä tämä kysymys oikeastaan oli? Nuorisotyöttömyys. Uh, hvala. Uh, regarding the labor... Kiitoksia. Kun katsotaan työmarkkinoita ja nuorisotyöttömyyttä, niin parasta on saada aikaan kasvua mahdollisimman nopeasti, koska silloin kyse ei ole pelkästään nuorimpien kasvusta, vaan myöskin kaikkien muiden ja tästä syystä me olemme keskittyneet tähän kahteen painopistealueeseen, joista puhuin, eli pankkien kuntoon saaminen ja sitten yritysmaailman konsolidointi. Okay, that was the final question. Oli, se oli viimeinen kysymys. Oliko vielä muuta, jota haluaisitte sanoa? I would just like to... Haluaisin vain kiittää teitä näistä kysymyksistä, joita olen saanut. Thank you for coming. Uh, Kiitoksia. Tämä on aina vaikea vaihe tulla viimeisenä valiokuntaviikkona iltapäivällä. Mutta täällä on vielä puheenjohtajavaltion edustaja, joka tulee käymään tätä taloudellista vuoropuhelua hetken kuluttua. Mutta nyt parin minuutin tauko ja sitten jatkamme. Okay. Okay. See you next time then. Okay, uh, no niin, jos käyttäisitte taas paikoillenne. Right, I'm very pleased to... Uh... No niin, minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Liettuan valtiovarainministeri tähän taloudelliseen vuoropuheluun ja keskusteluun näin puheenjohtajakauden aluksi. Käsittelemme kysymyksiä, jotka liittyvät puheenjohtajavaltion painopistealueisiin. Me kaikki tiedämme, että puheenjohtajavaltio tietää paljon enemmän kaikista näistä asioista sitten puheenjohtajakauden lopussa kuin alussa. Mutta odottelemme nyt kuitenkin sitä, millaisia kantoja ja näkemyksiä teillä on. Eli noin kymmenisen minuuttia ja sen jälkeen sitten kysymyksiä ja vastauksia aina viiden minuutin pätkissä. Ja etenemme niin. Mutta teillä on nyt aluksi puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvänä, hyvällä eurooppalaisella perinteellä voisin aloittaa omalla äidinkielelläni Liettualla, joka on yksi virallista kielistä Euroopan unionissa. Joten voitte laittaa kuulokkeet päähän. Hyvä puheenjohtaja, hyvät äh, edustajat, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Olen hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta, että voin kertoa teille Liettuen puheenjohtajakauden pääprioriteeteista, mitä tulee talous- ja raha-asioihin. Tämä valiokunta on yksi tärkeitä lainsäätäjiä, erityisesti ECOFIN neuvostolle, jota minä tulen sitten johtamaan puheenjohtajana. Joten tämän takia minä toivon, että meillä on rakentavaa yhteistyötä heti puheenjohtajakaudemme alusta lähtien. Ennen kuin kerroin meidän puheenjohtajakautemme prioriteeteista, haluaisin kiittää edestä puheenjohtajavaltiota Irlantia, joka oli ensimmäinen Troikan jäsenvaltio, joka teki töitä tämän asian eteen. Ja näen myöskin, että Euroopan parlamentti omissa päätöslauselmissaan ottaa nämä asiat esille. Ja toivottavasti saamme nyt eh, parempia tuloksia aikaiseksi kuin aikaisemmin, kuin Irlannin puheenjohtajakaudella. Mutta tietenkään emme saa vähätellä tuloksia, koska tällä hetkellä ongelmat ovat suuria ja ajat ovat vaikeita. Tämän takia uskon, että meidän tulee olla tyytyväisiä, että meidän puheenjohtajakaudella on hyvä perusta alla ja että tietyt asiakirjat voidaan esitellä trilogissa ja jatkaa töitä jo heti heinäkuusta alkaen. ECOFIN-neuvoston puheenjohtajana tulen tekemään kaikkeni sen eteen, että me pääsemme yhteisymmärrykseen. Haluaisin tehdä töitä tehokkaasti ja toivon, että minun tavoitteeni on hyvin kunnianhimoinen, joten todellakin on. Ja tämä on meille myös kaikille tärkeää parlamentissa, pääkaupungeissa – mutta myöskin kaikille kansalaisillemme. Yhden asian on ottaa erityisesti esille. Tehokas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on minun henkilökohtainen prioriteettini. Minä itse olen vastuussa henkilökohtaisesti parlamentin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Me otamme vastaan puheenjohtaja Nuijan hyvin vaikeiden taloudellisten aikojen vallitessa. Julkisen talouden vakauttaminen on tärkeää, jotta voidaan taata rahoituksellinen kestävyys. Meidän tulee luoda uudelleen koko Euroopan uskottavuus ja kilpailukyky ja vahvistaa sitä, mutta päätavoitteemme pitäisi olla kuitenkin se, että luomme taloudellista kasvua. Talouden kasvu ensi vuoden tai esimerkiksi seuraavan puolen vuoden aikana pitäisi lähteä käyntiin, koska tärkeitä päätöksiä on tehty ja kun sitten odotamme näiden konkreettisten päätösten tuloksia. Mutta kuitenkin meidän pitää olla edelleenkin valppaita ja todellakin me tulemme pysymään valppaina, että nämä talouden ennusteet toteutuvat. Ja jotta PK-yrityksiä voidaan, voidaan paremmin rahoittaa ja jotta luomme uusia työpaikkoja, erityisesti nuorille. Jotta meidän kansalaisemme saisivat paremmat elinolosuhteet. Ja nyt puhun englantia. Puhun englantia seuraavaksi. Meidän puheenjohtajakautemme perustuu uskottavaan, kasvavaan ja avoimeen Eurooppaan. Totta kai ECOFIN-neuvosto katsoo vain muutamia näistä painopistealueista, eikä kasvavaa Eurooppaa, joka mainitsin aikaisemmin. Tämä on minun mielestäni tärkein asia. Mutta uskottavuus on se, jota meidän pitää taata hyväksymällä oikeita lainsäädännöllisiä toimia ja todellisia välineitä jotta voimme toimia. Tänä päivänä täällä on kaksi hyvin vaikuttavaa tapausta. ECOFIN neuvoston aikana sain kunnian ottaa tervetulleeksi Kroatian perheemme uutena jäsenenä 28. jäsenvaltio. Ja osallistui myöskin eurojuhliin tänään. Tänään hyväksyimme kolme asetusta, joka koskevat Latvian liittymistä euroalueeseen. Joten minä voin vain yhtyä teidän tunnustukseenne, koska tämä on minusta henkilökohtaisesti tärkeä asia. Tämä oli kunnia ja suuri ilo, mutta myöskin haaste Liettualle. Meillä on nyt tällä hetkellä 2015 pyrimme silloin euroalueen jäseneksi. Olemme seuraavia ja odotamme innolla tätä. Ja jos sallitte, niin pyytäisin myöskin teidän tukeanne meidän ponnistelullemme, koska tämä ei ole pelkästään symbolista, vaan käytännön syystä hyvin tärkeä asia. Euroopan unioni laajenee, euroalue laajenee. Mitä tämä tarkoittaa meille? Se tarkoittaa sitä, että euroalue ja Euroopan projekti ovat uskottavia, että valtiot uskovat Euroopan unioniin, eurooppalaisiin ajatuksiin ja että valtiot uskovat euroon yhteisvaluuttana, joka minun mielestäni on suuri perustavaa laatua oleva projekti. Emme saa unohtaa näitä ajatuksia, kun puhumme teknisistä yksityiskohtista, jotka ovat tärkeitä, mutta kuitenkin pääajatuksena pitäisi aina olla meidän tämä suurempi tavoitteemme. Meidän pitää myöskin taata mm, rahoituksen vakaus ja vakaat rahoitusolosuhteet kaikkialla Euroopassa. Ja meillä on vielä paljon tehtävää tässä. Haluaisin keskittyä muutamiin asioihin, jotka me näemme tärkeinä yhteistyössä teidän kanssanne, koska te olette yhteislainsääntäjiä monissa yhteyksissä. Joten minä odotan, kun olen keskustellut melko monen tämän valiokunnan jäsenen kanssa ennen puheenjohtajakautemme alkua, niin minä odotan, että nämä asiat ovat myöskin teille tärkeitä. Totta kai meidän pitää edistyä monessa lainsäädäntöerotuksessa. Erityisesti rahoituspalvelujen alalla ja pankkiunionin yhteydessä. Minun mielestäni pankkiunioni ja siihen liittyvä lainsäädäntö ilman muuta pankkien tervehdyttäminen ja direktiivi, joka tulee eh, trilogiin huomenna ja huomenna. Sen jälkeen, kun saimme pitkien neuvottelun jälkeen kompromissin aikaiseksi ECOFIN-neuvostossa, mutta uskon, että tämä on reilu kompromissi. Nyt meillä on tämä asia, jota tulemme jatkamaan. Sitten talletussuojajärjestelmä. Tämä on myöskin hyvin tärkeä asia. Pyrimme tukemaan näitä kahta asiaa yhdessä, viemään niitä yhdessä eteenpäin. Ja tietenkin yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Voin kertoa teille vielä tässä, että tänään komissio vakuutti meille, että yhteistä kriisiratkaisumekanismista tulee ehdotus ulos huomenna. No, katsotaan. Uskon, että tämä komission pitäisi myöskin lähteä tässä samalle matkalle. Ja kun yhdistämme ponnistelumme, uskon, että saamme myöskin hyviä tuloksia aikaiseksi myöskin tämän poliittisen kauden aikana, eli siis seuraaviin vaaleihin saakka. Sitten talouden hallintojärjestelmän sixpackin ja kaksi typackin avulla on saatu paljon aikaiseksi. Ministerit ovat olleet hyvin kiitollisia tästä ja kompromista on saatu aikaiseksi keskustelujen aikana Euroopan parlamentin kanssa. Nyt meidän pitää sitten toimia näiden pohjalta ja panna täytäntöön. Tänään me olemme sopineet muutamasta lainsäädännön osasta, jotka takaavat sen, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä syyskauden aikana, eli Eurooppa, euroalueen valtioiden budjettien tarkkailu. Ja meillä on myöskin maakohtaisia suosituksia moneen toimenpiteeseen, jotka liittyvät talouden ohjauskauteen, eurooppalaisen talouden ohjauskauteen, johon kyllä me kiinnittämään huomioomme, mutta ei pelkästään sillä tavoin, että pyrimme antamaan reilun ja jouhevan menettelytavan. Ja tulemme myöskin toimimaan tällä alueella niin, että tulemme katsomaan tarkkaan asioita ja sitten palaamme ECOFIN neuvostossa ja arvioimme tämänhetkisiä menettelytapoja, jotta arvioimme sitä, että ovatko ne viisaita vai eivät, ovatko ne tehokkaita vai eivät, ja saadaanko niistä tuloksia, että toivotaan vai ei, ovatko ne pelkästään byrokratiaa, vai onko ne todellakin taloudellinen tarkoitus jäsenvaltioille. Uskon, että tämä olisi hyvä asia ECOFIN-neuvostolle ja olen, olen aivan vakuuttunut, että tulemme jakamaan nämä tulokset myöskin tämän valiokunnan jäsenille meidän kokoustemme yhteydessä. maksutaseväline ei euroalueen jäsenvaltioille. Se liittyy mitä viime aikana hyväksyttyyn TYPAC-lainsäädäntöön. Yksi prioriteettialue, joka pitäisi päivittää, se on tärkeä mekanismi ei pelkästään euroalueelle, vaan myöskin niille, jotka ovat niin sanotut euroalueen ulkopuoliset outsit. Eli meidän pitää pyrkiä 28 jäsenvaltion euroalueeseen. Tämä on minun henkilökohtainen uskoni. On tärkeää, että meillä on vakaat, avoimet ja kestävät rahoitusmarkkinat, jotka toimii veronmaksajien etujen mukaisesti, koska mehän kaikki olemme veronmaksajia, kun vahvistetaan investointien suojaa, mikä on tärkeää myöskin taloudelle. Tämän takia me, me painotamme, painotamme rahoitusmarkkinaa, direktiiviä ja asetusta, kuten myöskin arvopaperikeskusasetusta, joka on tällä hetkellä trilogissa. Me pyrimme näitäkin katsomaan jatkossa. Nämä ovat korkealla prioriteettilistalla. Ja voin vielä todeta, että voimme myöskin Omnibus 2 viedä eteenpäin tätä lainsäädäntöpakettia, joka on tärkeää eurooppalaisille vakuutusmarkkinoille. Ja kun komissio on nyt tehnyt teknisen arviointiraporttinsa, jos katsotaan eurooppalaisia vakuutus- ja työeläkeviranomaisia, uskon, että loppukompromissi löydetään aika pian. Ja totta kai Euroopan kansalaisille voivat näin saada suuren mahdollisen edun yhtenäismarkkinoista, nyt me estämään, poistamaan kaikki esteet keskustelun tieltä mahdollisimman pian pankkitilidirektiivin tieltä ihan yksinkertaisesta syystä, koska tämä on kuluttajia koskeva direktiivi. Eli tämä on kaikkien meidän etujemme mukaista. Ne aloitteet ja ne tulokset nähdään heti kansalaisten edessä. Ja sitten verotusalueeseen vielä muutama kommentti. Meillä on nyt vaikeuksia saada yhteis- yhteisymmärrystä aikaiseksi neuvostossa, mutta olen aivan varma ja pyydän teiltä myös tukea. Teidän pitää tukea meitä vahvasti poliittisesti. kierto ja veropetokset ovat korkealla meidän prioriteettilistallamme. Se on kansainvälisellä listalla hyvin pitkälti esillä. Meillä on jo hyvin vahvoja päätöslauselmia Euroopan parlamentilta, olemme kiitollisia tästä, koska te olette aivan selkeä tämän asian suhteen. Ei varmaan jokainen ymmärtää, että tässä on todellinenkin prioriteettialue edetä, että kerätään rahat, jotka varastetaan, ja jokainen maksaa oman reilun osuutensa veroista, myöskin monikansalliset yritykset. kunnianhimoinen projekti, eli automaattinen tietojen, pankkitietojen vaihtoprojekti, joka koskee erityisesti säästödirektiivialoitteen ja myöskin hallinnollisen yhteistyön direktiivin, joka on myöskin käsittelyssä. Nämä ovat hyvin tärkeitä aloitteita ja pyytäisin valiokunnan jäseniä tukemaan meitä poliittisesti tällä kentällä. Meillä on muuten muitakin verotusasioita. Ymmärrän kyllä, että aika on päättymässä. Päätän pian. Katsoisin vielä viimeistä kysymystä meidän agendallamme. Se on Euroopan, Euroopan budjetti vuonna 2014. Totta kai se on toisen valiokunnan asia, mutta se on myöskin parlamentin asia. Ja haluaisin painottaa, että tämä ei ole mikään byrokraattien tai hallitusten asia tai poliitikkojen asia. Tämä on kansalaisten asia. Jos meillä ei ole sopivaa budjettia ensimmäinen päivä tammikuuta, se voi tarkoittaa sitä, että monet projektit monissa eurooppalaisissa maissa, niitä ei pystytä rahoittamaan asianmukaisesti. Tämä on meille prioriteettialue. Tulemme tekemään parhaamme ja tulemme etsimään kompromisseja ja somuksia myös teidän kanssa, parlamentin jäsenten kanssa. Ja totta kai on myöskin aina mahdollisuus keskustella teidän kanssanne talouden ja kaupallisen vuoropuhelun puitteissa. Uskon, että säännöllinen mielipiteen vaihto kansallisten hallitusten sekä neuvoston ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ovat tärkeitä tapahtumia. Tänään voitaisiin käydä tätä mielipiteen vaihtoa, tämä voi olla. Ja sitten kolmas eurooppalainen talouspolitiikan ohjausjakso on aloitettu maakohtaisille suojatuksille, jotka annettiin neuvostossa eilen. Tämä on myöskin tärkeä askel. Totta kai, teillä on paljon kysymyksiä, minullakin on paljon kysymyksiä, kuinka nämä maakohtaiset suositukset voidaan sitten panna täytäntöön. Olen samaa mieltä sen kritiikin kanssa, että joskus ne eivät ole kovinkaan konkreettisia, mutta tämä on kolmas talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Kaikki varmaan tietävät tai uskovat, että tämä on parempi kuin toinen. Ja neljäs alkaa sitten meidän kaudellamme, ja uskon, että se on vielä järjestelmällisempi, keskittyneempi ja tuo uusia asioita ja myöskin vanhoja asioita takaisin. Joten odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne myös näissä asioissa. Niin, tämä on suuri kunnia ja vastuu minun maallani. Ensimmäinen Baltimaa, joka on saanut puheenjohtajan nuijan, nuijan kantaakseen. Joten olen vähän peloissanikin, mutta pyrimme tekemään parhaamme jo valmistelukaudella, ja tämän takia olen tavannut jo monia Euroopan parlamentin jäseniä, kollegoita, jotka istuvat täällä salissa. Joten pyydän teiltä jatkossakin yhteistyöhenkeä. Ja kuten me toteamme täällä Liettuassa, myös tämä on henkilökohtainen vastuuni taata se, että me teemme hyvää yhteistyötä. Me ymmärrämme, että Liettualla on hyvin tärkeä rooli ja myöskin Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli siinä, että eri maiden kannat viedään yhteen ja luodaan yhdistetty, yhdistävä eurooppalainen ajattelumalli. Anteeksi, että ylitin puheaikani. Odotan nyt innolla teidän kysymyksiäni ja pyrin vastaamaan niihin. Very much. Uh, we, we, we look forward to the, the cooperation. Kiitoksia, odottelemme tätä yhteistyötä ja totta kai teemme yhteistyötä mielellämme esimerkiksi säästöveron osalta. On kulunut jo viisi vuotta, kun laadin siihen liittyvän mietinnön, joten voitte olla varmoja siitä, että parlamentti tukee teitä, jotta näitä asioita saadaan läpi neuvostossa. Se oli myös yksi ensimmäisiä mietintöjä, joka valiokunnassa tehtiin tällä uudella kaudella. Eli me olemme tässä mukana ja kyse on vain siitä, että jos ette toimi liian nopeasti ja riittävän voimallisesti. Eli nyt sitten kysymyksiä ja vastauksia, eli viiden minuutin pätkät. Niistä täytyy pitää kiinni tai muuten meille tulee aikatauluongelmia. Jos kysymykseen menee neljä minuuttia, niin teillä on vain minuutti vastausta varten, mutta toivottavasti aika jakautuu hiukan tasaisemmin. Eli Jean-Paul ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja, ministeri. Tervetuloa kansanpuolen nimissä. Me olemme jo tavanneet ja puhuneet puheenjohtajakauden asioista. Ja haluaisin vielä onnitella toisestakin asiasta teitä. Mutta te puhuitte omaa äidinkieltäne ja se on mielle miellyttävää, vaikka en sitä ymmärrä, mutta on hyvä, että ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja puhuu omaa kieltään, mutta se nyt ei kestä kuin kaksi ja puoli minuuttia. Eli muistakaa ensi kerralla käyttää omaa äidinkieltänne, vaikka hyvin puhuttekin englantia. Minä taas en. Sitten te osaatte puhua myöskin parlamentin jäsenille. Te sanoitte asioita, joita haluamme kuulla. Te sanoitte, että meillä on merkittävä rooli. Me kuuntelemme tällaista mielellämme mutta kuitenkin yksi kysymys. Teillä on paljon hyviä aikomuksia ja se on hienoa. Teillä on kunnianhimoinen ohjelma ja se on ihan hyvä. Vaikka te olette, vaikka on EUn suurin valtio, se ei tarkoita sitä, etteikö puheenjohtajakausi voisi olla menestyksessä, kuten vaikka Luxemburgia, kun katsotaan, se on siitä osoituksena. Mutta kuukausi sitten parlamentissa puhuttiin viivästyneistä asioista neuvostossa – komission ehdotuksista talousasioissa, jotka oli esitelty. Ja haluaisin kysyä, millä tavalla aiotte toimia, jotta voitte purkaa tätä sumaa, josta te puhuitte, ja sitten on muitakin vielä, jotka ovat jumissa. Voitte puhua tästä ihan nopeasti, näin meiltä säästyy aikaa. Kiitos. Oui, euh, merci beaucoup Jean-Paul. Kiitos Jean-Paul Valitettavasti minun ranskani on paljon huonompaa kuin englanti. Hyvin tärkeä huomio, mikä oli myöskin täyty päätöslauselmassa. Meillä on hyvin monia asioita, jotka ovat vähän juuttuneet käsittelyssä syystä tai toisesta Joskus puuttuvat johtopäätökset, joskus on hurja ristiriitoja neuvoston ja parlamentin välillä tai sitten eri hallitusten välillä. Mutta meillä ei muuta mahdollisuutta mielestäni ole kuin jollakin tapaa järjestää tämä ajallaan kuntoon. Enkä tarkoita tällä vain puheenjohtajamaata, vaan myöskin Ekon valiokuntaa. Meidän täytyy tätä aikataulua sorvata ja kyllä me olemme tähän ryhtyneetkin. Meillä on hyvin tiivis aikataulu tri- trilogille ja teknisille kokouksille heinäkuussa. Meillä on myöskin sovittu kokouksia elokuun lopulle ja myöskin syyskuulle. Kuten sanoin äsken esityksessäni, meillä eh, täytyy aina olla mielessä nämä perustavoitteemme. Nämä perustavoitteet eh, eivät aina vastaa niitä teknisiä käsityksiä, joita eräillä tahoilla on direktiivistä. Mutta minun mielestäni asia on niin, että meidän täytyy priorisoida ja käsitellä nopeammin erittäin tärkeitä asioita. Tämä MIFID ja, ja myös Omnibus ja tietenkin pankkiunioni ovat sellaisia asioita, eikä pidä tietenkään unohtaa niitä asioita, jotka ovat vain pientä teknistä siistimistä vailla. Hyvin eh, suoraan sanon, että meillä on vähän rajalliset resurssit puolin ja toisin, mutta tapa, tapaamme eh, Tapa mielelläni teitä ja, ja laadimme sitten aikatauluja. Okay, so there's uh, lots of planning. No ei paljon on suunnitteilla. Sitten SND-ryhmästä Sanchez Presedo. Kiitoksia. Minäkin puhun omaa kieltäni, espanjaa. Ja aluksi haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä. Ja sanoisin vielä, että te olette pienen maan valtiovarainministeri, mutta te voitte osoittaa, että pienet maat voivat tehdä kuitenkin merkittäviä asioita Euroopan hyväksi. Ja te voitte saada aikaan menestyksekkään puheenjohtajakauden. Me haluamme tietysti saada aikaan kasvua ja jotkut näistä suosituksista, joita tänään hyväksytään, ovat ihan oikean suuntaisia. Me olemme jo niistä puhuneet tietyn ajan. Olemme puhuneet tiettyjen maiden kanssa, jotta voidaan välttää se, että nämä mukautukset budjetin osalta eivät olisi niin radikaaleja, vaan niillä täytyy vahvistaa taloutta ja samaan aikaan meidän täytyy löytää lisää investointeja tällä puheenjohtajakaudella kaikkialla Euroopassa. Me teemme yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin näin pitää kiinnittää nyt erityishuomiota, koska uskomme, että näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Ja yksi näistä asioista liittyy tähän asuntolainadirektiiviin. Se on erittäin tärkeä Euroopassa. Ja kolmikantaneuvottelut on saatu päätökseen ja sopimus on saatu aikaan. Ja on nyt vain yksi asia, josta ollaan eri mieltä neuvoston ja parlamentin välillä. Ja se liittyy menettelyyn siihen, miten direktiiviä pannaan täytäntöön. Todellakin suosittelen teille, että käytte tiivistä yhteistyötä valiokuntamme puheenjohtajan kanssa – jotta saisitte aikaan tyydyttävän sopimuksen, jonka avulla voitaisiin tällä puheenjohtajakaudella asia saada päätökseen. Tämän uudistus, joka täytyy saada nyt vietyä loppuun, ja uskon, että se on mahdollista teidän kaudellanne. Sitten toinen kysymys, johon myöskin täytyy kiinnittää erityishuomiota, koska on mahdollista, että voimme saada aikaan huomattavasti edistystä ja saada se päätökseen ennen parlamentin kauden loppumista eli kilpailurikkomuksiin liittyvät kanteet. Eli tässä nämä kaksi kysymystä, ja toivottavasti te olette valmiita edistämään näitä kysymyksiä, koska uskon, että sillä tavalla voimme varmistaa sen, että tästä tulee menestyksikäs puheenjohtajakausi. Okei, uh, uh, okay, Antolin, uh, thank you for your... Kiitokset kysymyksistä. Kyllä olen hyvin tietoinen näistä lainsäädäntöehdotuksista, ja milloin on kerrottu, että ovat lähes loppuvaiheessa. Totta kai me pyrimme myös nopeasti äh, ratkaisemaan viimeiset kysymykset. Ja tämä tietenkin liittyy myöskin laajempaan asiaan. Tämä kattaa myös monia muita aloitteita, joissa on teknisiä kysymyksiä vielä avoinna. Ja erottaisin, että kiinteässä yhteistyössä minä ja Sharon tai joku muu jäsen, Mikler vaikka, jos hän vaikka saattaa olla tällainen, niin, niin hän ottaa yhteyttä teihin. Niin ottaa yhdessä nämä tekniset direktiivit ja asetukset, jossa olemme yhteislainsäädäntöä, niin päätetään niiden, ne. Ei ehkä, ehkä täydellisinä kuitenkaan, mutta, mutta joskus on tärkeämpää vain että katsotaan, halutaanko täydellinen kahden vuoden päästä, tai sitten ehkä ei niin täydellinen, mutta saataisiin sen tänään valmiiksi ja sitten katsotaan uudestaan sitä kahden vuoden päästä. Joten pyytäisin teitä sitoutumaan näihin trilokeihin, jotta voidaan löytää kompromissit on nopeasti teknisistä kysymyksistä, jotka voidaan ratkaista melko pian. Joten kiitokset vielä teidän aloitteistanne ja uskon, että olette täysin oikeassa. Täällä on tiettyjä asioita, joita ei saa unohtaa. Jotkut asiat ovat todellakin tärkeitä kuluttajille, pienille yrityksille, pk-yrityksille, joten e, nämä tarvitsevat todellakin meidän huomiotamme. Kiitoksia asuntolainojen osalta. Teidän pitää vain sopia siitä, että jos on kysymyksiä sen suhteen, miten niitä pannaan täytäntöön, niin voidaan laatia artikla, sanotaan, että jäsenvaltiot antavat vähän lisätietoja. Mielestäni se nyt ei ole liian, liikaa vaadittu. Mutta sitten Aldesta oli Schmidt. Uh, thank you, uh, chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa tänne valtiovarainministeri. Oli hyvin mukava kuunnella tästä. Baltian maista Liettua on ensimmäinen maa, johon Tein vierailun sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi. Olet eh, Liettua on naapurimaamme, on hyvin, meillä on tiiviit yhteydet. Hyvä nähdä teidät täällä. Tämä osoittaa, kaikki tämä osoittaa sen, että historia voidaan muuttaa. Sitten pankkiunioni. Meillä oli mm, puheenjohtaja, pääjohtaja Draghi täällä eilen. Jos, ei kaikki, jos eivät kaikki maat 28 liity siihen, niin tulee ongelmia niiden pankkien osalta, jotka eivät ole mukana. Teillä on hyvin suuria ruotsalaisia pankkeja Liettuassa, ja kuitenkin Ruotsi on euron ulkopuolella ja myöskin Liettua on ulkopuolella. Ja Tietenkin, jos jompikumpi maista liittyy, niin Eli siis mitä tapahtuu, jos joku maa liittyy euroon? No, kuinka sitten näitä suosituksia, näitä maakohtaisia suosituksia, miten niitä tulkitsette? Toivon, että hallitukseni minua kuuntelee, mutta olen nähnyt, että on, on suosituksia Saksalle, Puhutaan palkoista muun muassa, ja tämähän on tietenkin historiallisesti hyvinkin arkaluonteinen aihe. Miten te nyt tähän asiaan suhtaudette? Onko suosituksen täytäntöönpano, noudatetaanko sitä? No sitten tämä talletussuojajärjestelmä. Jos tämäkin asia on auki, niin voisitteko jotakin tästä puhua, koska tämä on vähän tällainen kuollut ankka. Minä olen itse esittelijä asiassa, enkä ymmärrä yhtään mitään, missä mennään. Thank you, Ole. I still remember... Kiitoksia, Ole. Muistan, kun tapasimme Vilnassa, kun olit käymässä siellä Allen kollegoiden kanssa. Silloinkin käytiin hyvää keskustelua. Ensimmäinen kysymys pankkiunionista. Tämä on tosiaan vähän ongelmallinen ja se on yksi asioista, joista puhuttiin, kun puhuttiin BRDstä, eli pankkien elvyttämisjärjestelmästä – ja tämä on asia, josta puhutaan nyt valvontajärjestelmän yhteydessä. Meillä on aina tilanteita, joissa yhdessä maassa on pankin kotimaa ja toinen valtio on sitten se maa, jossa se toimii. Ja näihin tarvitaan erityisiä oikeudellisia säädöksiä, jotta mikään maa tai minkä maan veronmaksajat eivät joudu kärsimään. En haluaisi nyt kommentoida Liettuan tilannetta, koska olen nyt ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja ja totta kai voi nyt muuttaa hattua muutamaksi hetkeksi. Liettua liittyy pankkiunioniin sitten kun se on mukana euroalueella. Ja tämä tulee toteutumaan ja silloin tämä valvontamekanismi koskee myöskin meitä ja olemme No nyt vaihdan taas tätä hattua. Eli me olemme mukana kaikissa keskusteluissa, jotka liittyvät tähän pelastusmekanismiin. Sekin on yksi pilari pankkiunionissa. Ja uskon, että ratkaisuja löydetään. Ne eivät nyt monissa tapauksissa ole helppoja, mutta kyllä nämä ongelmat voidaan ratkaista. Sitten maakohtaiset suositukset ja niiden arviointi. Olen täysin samaa mieltä siitä, että niitä on hyvin vaikea mitata monissa tapauksissa, mutta kuitenkaan ei pidä unohtaa, että nämä ovat suosituksia maille, itsenäisille maille, jotka muodostavat Euroopan unionin, ja toisiaisuusperiaate on myöskin muistettava. Ja jokaisen maan on tehtävä läksynsä ihan itse sillä tavalla, mikä on parasta kansalaisten kannalta ja mikä on hallituksen kannalta parasta. Eli tällaisia tilanteita tulee kyllä eteen, mutta maakohtaisten suositusten tehokkuus ja konkreettisuus on trendi, johon täytyy siirtyä. Eli ei voida odottaa välittömiä tuloksia ohjausjaksolta, mutta olemme kuitenkin menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten ihan lyhyesti investointien korvausjärjestelmädirektiivistä. Se on hyvin tiukasti kytköksissä näihin muihin ajatuksiin, joten meidän täytyy nyt odota vähän näitä korvauskysymyksiä. Meidän täytyy katsoa sen jälkeen tilanne menee eteenpäin sitten paljon sujuvammin. Kiitos. Okay, yeah, thank you. Um, uh, I think now... Kiitoksia. Sitten vihreistä Jean-Paul Pissier. Eh, merci, merci Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen aivan myös samoilla linjoilla. Minä toivotan teidät tervetulleeksi tänne ja toivotan teille myös, jos ei nyt rauhallista puheenjohtajakautta, niin ainakin tehokasta. Olen kuullut, mitä kollegat ovat sanoneet, ja jos meillä nyt onkin vähän erilainen näkemys näiden asioiden sisällöstä, meillä on sama huoli ja sama huoli. Ja Latvian kohdalla meillä on erät asiat jumiutuneet. Ja te olette ilmoittanut, että te olette halukas tätä asiaa viemään eteenpäin. Nämä eivät ole mitään mitättömiä asioita, vaan tässä on tällaista rakenteellista sisältöä, jonka myötä sitten Euroopan integraatio lisääntyisi. Pankkiunioni ja erityisesti mm, tämä kriisinratkaisumenettely, eh, joka liittyy myöskin talletussuojadirektiiviin ja myöskin transaktioverokysymys koko, koko tämä velkojen jakautuminen, suuri kysymys siitä. Teillä eh, on nyt aikon, aikomus viedä eteenpäin aseita, asioita. Missä nämä nyt ovat jumiutuneena – ei ole, täällä on tietenkin myös teknisiä monimutkaisia kysymyksiä ja myöskin aikataulukysymyksiä, jotka ovat monimutkaisia, mutta onko myös poliittisia asioita, jotka estävät asioiden eteenpäin menon? Ja jos niitä on, ovatko ne neuvostossa vai liittyvätkö ne parlamentin ja neuvoston suhteisiin? Vai liittyvätkö ne joidenkin maiden omiin intresseihin? Mitä olette mieltä ajatuksesta, jonka, e, jonka mukaan Saksa olisi suurin jarru näille rakenteellisille uudistuksille? Jean-Paul Gossessin kysymystä täydentääkseni, miten te aiotte toimia? Tietenkin parlamentti on teille apuna tässä, mutta miten saataisiin näitä lukkiutuneita tilanteita eteenpäin. Minkälaisia uusia näkymiä tässä voisi avautua ja miten saataisiin horisontti selväksi? Sitten on myös ähm, Saksan vaalit tulossa riippumatta tuloksesta, mutta me tiedämme, että tällainen vaalipäivä on tulossa. Miten tämä kaikki vaikuttaa asiaan? be Jean... Niin, Jean-Paul. Olet hyvin täsmällinen, kun puhuit näistä tekijöistä, jotka välillä estävät asioiden etenemisen erilaisissa asioissa. Puhuit transaktioverosta ja sitten tästä pelastusrahastosta. Asioihin liittyy erilaisia intressejä, Valtioilla on erilaisia intressejä, hallituksilla ja Euroopan parlamentilla on erilaisia etuja, ja sitten myöskin komissiolla on välillä erilaiset intressit. Ja joskus komissio ei tee riittävästi aloitteita, joskus komissio tekee liikaa aloitteita. Eli Liettuan puheenjohtajakauden tavoitteena on luoda kompromisseja, ja meidän pitää olla rehellisiä välittäjiä. Minun työtapani on se, että puhun ja tapaan eri ihmisten kanssa, katson heitä silmiin, yritän istua heidän kanssaan pöydän ääressä ja teen tämän ministerien kanssa. Tapasin heistä monia ennen puheenjohtajan kauttamme ja haluan toimia samalla tavalla Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Tapasin teistä useita, tai emme tavanneet, mutta varmasti voimme tulevaisuudessa tavata. Ja näissä keskusteluissa tulevat esiin juuri nämä kysymykset, jotka estävät kehitystä. Tietysti välillä ajoitus liippuu poliittisista kysymyksistä, mutta se nyt on ihan normaalia. Poliitikkoina tiedät, että jokaisessa maassa, maan sisällä poliittinen aikataulu välillä vaikuttaa Euroopan aikatauluihin, mutta joissain tapauksissa, ei kaikissa, mutta monissa tapauksissa uskon, että pääsemme onnistuneeseen tulokseen. Ja, dank. Sitten Kuesta Klute. Ähm, Kiitoksia. Haluaisin myös oman ryhmäni nimissä tuota, tulleeksi tänne. Te olette esittäneet meille ohjelma, joka on hyvin kunnianhimoinen, joten onnea ja menestystä niin täällä. On varmaankin tärkeää, mitä on tässä listattu, että se viedään myöskin loppuun sitten ennen toimikauden päättymistä – ainakin osittain. Ja jos ymmärsin oikein, niin vastasit ainakin osittain tähän kysymykseen, mitä tulee tähän Öm, ähm, tili, maksutilidirektiiviin. No hyvä, että on, näin on tehty. Toivotan tämän asian todellakin tervetulleeksi prioriteettilistalle ja me tulemme antamaan oman panoksemme tähän. Ja tästä me kävimme ensimmäisen keskustelun tänään ja toivottavasti päästään nopeasti eteenpäin. Uskon, että tämä varmaan onnistuu. Sitten vielä toinen asia. Minä olen Saksasta ja tämän takia haluaisin ottaa, jatkaa siitä, mitä Olle Schmidt juuri täällä mainitsi, että täällä on, me tulee näihin maakohtaisiin suosituksiin. Eli Saksa tänä vuonna, viime vuonna sai selkeitä viestejä. Minä itse olen pahoillani, ettei näitä ole onkeen Saksassa, koska tämä olisi tärkeää kriisinhallintaa. Tässä on kommentteja, suosituksia. Tietenkin pitää ottaa huomioon valtioiden suvereniteetti ja sitten läheisyysperiaate. No, tämä kaikki muodollisesti oikein, mutta toisaalta sitten näiden valtion velkamaiden suhteen tämä mennään aika pitkälti suvereniteettiin. Ja tämä on kyllä epätasapainossa ja uskon, että tämä aiheuttaa kyllä ongelmia yhteistyölle Euroopan unionin sisällä. Haluaisin kuulla teidän arvionne tästä. Kiitoksia. Ja, äh, danke schön, Jürgen. Äh, äh, Kiitos, Jürgen. Valitettavasti me, tämä Saksa nyt ei tässä ole meillä työkielenä. Me puhumme Saksaa joten haluan vastata englanniksi. Eh, niin tämä maksutilidirektiivi, mm, minä nyt tässä saan, saan asiasta tietoa. Eh, komissio on jo esittänyt kaiken, minkä, minkä se on esittänyt, mutta meidän täytyy myöskin saada tämä yleinen lähestymistapa valmiiksi neuvostossa No niin, meidän täytyy saada tämä valmiiksi syyskuussa, mutta minä uskon, että tässä on kaikki mahdollisuudet eh, jatkoon. No, mitä nämä maakohtaiset suositukset sitten? Tämä on aivan perustavanlaatuinen kysymys. Nämä suositukset eh, vuosi sitten olivat hyvin abstrakteja, mutta nyt meillä on muita instrumentteja käytössä. Meillä on nämä makrotaloudelliset eh, taseet. Ja meillä on myöskin sosioekonomiset indikaattorit. Nämä ovat vasta aloitteita ja me emme tiedä, toimivatko ne hyvin, koska tässä nyt tarvitaan paljon aikaa. Me olemme liikkeellä, emme kuitenkaan kovin nopeasti, mutta me olemme kuitenkin nyt konkretisoimassa näitä maakohtaisia suosituksia – Luulen, että keskustelut, joita voidaan sitten ihan numeroperustein käydä, ne ovat varmaankin vielä tehokkaampia. Esimerkiksi mietitään, miten eläkejärjestelmät pitäisi hoitaa vai, tai minkälaisia lakeja tarvitaan. Minä toivon, että tällä tavalla eh, saadaan edistystä syntymään. Meidän täytyy kuitenkin huolehtia tarkkaan siitä, että hallinnollista taakkaa ei lisätä sillä tavalla, että se, se ei enää olisi viisasta. Täytyy nyt kaikki sopeuttaa sekä aikaan että paikkaan. Hyvin monenlaista tähän liittyy, mutta syksyllä ehkä lokamarraskuussa, kuinka tämä budjettien ennakkotarkastelu onnistuu. Ja sitten se, että miten jatkossa tehdään eurooppalaisen ohjausakson kanssa, niin siitä saamme lisätietoa myöhemmin. Very much, uh, Marianne. Kiitoksia sitten Marian Taisen. Ja, dank u wel, meneer de minister, om naar hier te komen. Kiitoksia, ministeri, että olette tulleet tänne ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Me toivotamme Liettualle kaikkea hyvää puheenjohtajakaudella ja on hienoa kuulla, että te mietitte nyt erilaisia yhteistyömuotoja. On hyvä, jos voimme välttää stressiä ja kitkaa toimielinten välillä, ja jos kaikki voimme edetä samaan suuntaan, niin silloin onnistuminen on todennäköisempää. Te puhuitte puhuitte ensinnäkin siitä, että haluatte saada tuloksia, puhuitte pankkiunionista. Meillä on tarvetta saada sosiaalista ja taloudellista edistystä. Ja tällä tavalla voimme sitten edetä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tiedän, että teette kovasti työtä tällä saralla ja haluaisin kysyä tästä yhdestä, yhteisestä valvontamekanismista. Se on meidän esityslist listallamme syyskuun äänestyksissä. Ja voisitteko sanoa, onko se nyt kohtuullinen aikataulu äänestää? Eli noudattaako tämä nyt sitten neuvoston aikataulua, jotta sielläkin voidaan ryhtyä töihin? Ja sitten tämä pelastusmekanismi. Huomennahan komission jäsen Barnier on puhumassa siitä. Joissain jäsenvaltioissa on todettu, että tähän vaaditaan perussopimusten muuttamista ja että tämä saattaa olla aika ongelmallista tietyissä maissa. Miten puheenjohtajavaltio Liettua katsotteko, että nyt tarvitaan perussopimusten muuttamista tämän asian vuoksi vai ei? Sitten verotuksesta. Te puhuitte, että haluatte keskittyä petoksiin ja veron kiertoon. Ja olen samaa mieltä ja uskon, että edistystä saadaan aikaan. Kävin tämän ohjelman läpi, eli mitä tulee tähän yhteiseen veropohjaan, niin jatkatte näitä neuvotteluita, mutta en tiedä, onko se kauhean kunnianhimoista. Liittyykö tähän asiaan jotain teknisiä ongelmia? Onko vaikea saada aikaan tästä yhteinen kantaneuvostossa vai onko jotain jäsenvaltioita, jotka viivyttävät tätä asiaa? uskon, että verotusasioissa voidaan myöskin edetä oikeaan suuntaan. Marianne took uh, No en usko, että Marian puhui kahdeksan minuuttia kelloa, nyt ei nollattu, mutta olkaa hyvä. Kiitoksia Marian. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Yhteinen valvontamekanismi on erittäin tärkeä. Ja minä henkilökohtaisin ja neuvosto varmaankin haluaisi tehdä äänestyksemme on pian. Ja myöskin Saksan parlamentti on äänestänyt tästä ja on hyväksynyt jo yhteisen valvontamekanismin. Mutta ongelma on se, että se tulee vasta vuoden jälkeen sitten voimaan, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä, joten sehän piti oikeastaan olla kes, vielä vuotta 2014 voimassa, nyt tämä 100. syys, lokakuu 2014 sitten seuraava mahdollinen päivämäärä, jolloin se tulisi voimaan. Joten pyydän teitä, äänestäkää mahdollisimman pian asiasta. En voi tietenkään erottaa mitään muutoksia parlamentin äänestysaikatauluun, se ei ole minun toimialani, mutta silti on tärkeää. Sitten Tämä yhteinen pelastusjärjestelmä. Komission jäsen Barnier totesi, että hän teki ehdotuksensa tästä ja että tämä olisi sitten tämänhetkisen sopimusten mukainen. En usko, että meillä on mitään muuta mahdollisuutta kuin, että meidän kautemme aikana toimimme tämänhetkisen sopimusten mukaisesti. En ole vielä nähnyt ehdotusta, mutta tulemme tutkimaan sitä hyvin tarkkaan ja aloitamme sitten työn sen pohjalta heti. Ja viimeinen kysymys oli tästä yhteistä yhdistetystä veropohjasta, CCCTBstä. Ehkä tämän asian käsittely on ollut jo vuosikymmenen pöydällä. Se on hyvin monimutkainen asia. Ja nyt tässä ilmeisesti on ajatuksena, että tästä CCCTPstä ottaisin tiettyjä asioita erikseen, jotta voitaisiin pistää erilleen ne asiat, jotka ovat kaikkein ristiriitaisimpia, ja edetään sitten niiden asioiden kanssa, joista melko, melko pian voidaan sopia. No tämä on tietenkin teknistä työtä veroalalla, erityisesti välillisen verotuksen alalla, jossa harmonisointi ei ole Euroopan tasolla. Meidän pitää olla varovaisia. Meidän pitää kuunnella tietenkin kaikkia. Me tarvitsemme yksimielisyyden tässä asiassa ministerien ja hallitusten kesken. Totta kai poliittisen tuen myöskin Euroopan parlamentilta. Joten me tulemme jatkamaan tällä tiellä ja katsomme, mitä voidaan saada aikaiseksi. Kiitoksia. Te saatte tietysti, saatte tietysti tämän yhteisen lisätyn veropohjan osalta parlamentin tuen. Tämä on tietysti monimutkainen kysymys. Adolfolta muistaakseni pyysin jotain ja hän sanoi, että tiedän kyllä mitä haluat ja lähetti minulle 2000 sivua. Eli ymmärrämme kyllä, kuinka monimutkainen tämä aihe on, mutta Maria nyt on saanut tästä parlamentin puolelta aika hyvän paketin kokoon. SSMstä sitten äänestetään pian kun kyse on vastuullisuuskysymyksistä Euroopan keskuspankissa. Siitä oli myöskin pitkä kokous tänään. Se on tärkeää, kun ajatellaan jäsenvaltioiden, kansallisten parlamenttien ja kaikkien muiden turvallisuutta, eli kaikkien täytyy ymmärtää, mitä tapahtuu Euroopan tasolla. Ja sitten EPPstä Rodi Kratsa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, minäkin puhun kreikkaa, se on äidinkieleni. Minä olen hyvin kiinnostuneena kuunnellut teitä, teidän kantaanne ja näitä vastauksianne. Minä haluaisin puhua näistä rahoitusongelmista eh, Euroopan Euroopassa. Komission eh, näkemyksen mukaan me tarvitsemme puolitoista tai kaksi miljardia euroa tähän tarkoitukseen, että voisimme kehi- tähän kehitys, uuteen kehitysrahastoon. Meidän pitäisi tällä rahalla sitten pystyä ö, auttamaan investointeja sekä yksityisiä että julkisia. Minä kysyn teiltä, että miten, mikä tämän kysymyksen asema on Liettuan ohjelmassa? Onko se jo prioriteettikysymys vai tiedättekö jo, minkälainen kanta kysymykseen on? Minä on miten kiinnostaisi tietää, minkälaisia instrumentteja siihen on ajateltu, mutta myöskin on kiinnostavaa se, minkälaista toivoa se toisi. Minkälaisia pitkän tähtäimen suunnitelmia on? Thank you very much. Uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä, Rodi. Tämä on monenvälinen kysymys myöskin. Tietysti rahoituslähteet ovat tärkeitä, mutta ne pelkästään eivät ratkaise ongelmaa. Tarvitaan välineitä, mutta kuten ihan oikein totesitte, tarvitaan myöskin investointi-ilmapiiriä näissä maissa. Oman maani osalta ja naapurimaissamme Latviassa yksi tapa parantaa investointiilmastoa on liittyä euroalueeseen. Se on todellinen askel eteenpäin, jotta voi parantaa investointi-ilmastoa, jotta maahan saataisiin yksityistä rahaa. Sitten kun puhutaan julkisista varoista, ja mielestäni eurooppalaiset julkiset varat myöskin ovat tärkeä rahoituslähde, ja niitä tulisi käyttää käyttää älykkäästi. Meillä on monia hankkeita, esimerkiksi hiljattain komission ja investointipankin tekemä aloite, josta keskusteltiin huippukokouksessa, mutta myöskin ECOFIN kokouksessa tänään. Ja ehkä nämä asiat ovat sitten esityslistalla epämuodollisessa ECOFIN kokouksessa, joka pidetään Vilnassa. Ja todellakin pyytäisin, että Sharon ja valiokunnan jäsenet ovat sitten mukana tässä kokouksessa. Meillä on hyvä perinne, eli Euroopan parlamentin jäsenet kaksi kertaa vuodessa osallistuvat epämuodollisiin ECOFIN kokouksiin. Te voitte lisätä arvoa, kun keskustelemme näistä asioista. Sitten Euroopan budjetti on yksi lähde ja monivuotinen rahoituskehys – mehän tiedämme, missä mennään. Tämä on tärkeä ongelma, joka tulisi ratkaista ennen ensimmäinen tammikuuta. Minä vastaan myöskin aluepolitiikasta ja kohesiopolitiikasta ja kokoustamme kohesiopolitiikasta vastaavien ministerien kanssa marraskuussa. Tämäkin on kokous, joka ehkä tälle valiokunnalle ei ole mielenkiintoinen, ehkä aluekehitysvaliokunnalle pikemminkin. Mutta ehkä voitte tulla uudelleen Vilnaan ja keskustelemme sitten siitä, miten Euroopan budjetti- ja rakennerahastojen varoja voitaisiin käyttää paljon tehokkaammin. Ei pelkästään määrärahoin, vaan myöskin käyttämällä rahoitussuunnittelua. On pyörysuunnitelmia, joissa samoja varoja voidaan käyttää useaan kertaan. Nämä ovat tärkeitä aloitteita. Ja sitten on myöskin rahoitusta, joka tulee muista laitoksista kuin pankeista. Me odottelemme nyt komission ehdotuksia näistä asioista. Ja on tämän Euroopan talouden ongelma. Eli taloutemme saavat rahoitusta lähinnä pankkien kautta. Lähes 80 prosenttia yritysten rahoituksesta tulee pankeista. Ja toisin kuin Yhdysvalloissa, siellä vain 20-25 prosenttia rahoituksesta tulee pankeista ja loput rahoituksesta tulee erilaisista rahastoista ja muista sen kaltaisista välineistä. Eli tämä on avoin alue, jolla on vielä paljon tekemistä. Ja palaamme sitten näihin asioihin ECOFIN kokouksessa, mutta mielelläni keskustelen näistä asioista myöskin teidän kanssanne. Thank you uh, now for the sitten SND-ryhmästä Peter Simon. Herzlichen Dank, Herr Minister. Kiitos ministeri tästä mm, esityksestä, jossa kerroitte tulevien kuukausien työohjelmasta. Ja minä olen esittelijänä hyvin iloinen siitä, että te mm, kiinnititte näin paljon huomiota tähän mietintöön, joka jo puolitoista vuotta sitten hyväksyttiin täysistunnossa. Me tiedämme, että resurssit ja aika ovat tiukoilla. Me tiedämme myöskin, että nämä kannat, mitä erityisesti tulee rahaston kokoon, ovat hyvin erilaisia. Mutta minä näen, että teidän kaudellanne on olemassa Eh, ehdollisuus, anteeksi, mahdollisuus, ikkuna eh, sille, että jotakin tapahtuisi. Eh, tämä, että me saamme nämä rahat yhteen, kahteen eri, eri rahastoon. Ja on tietenkin kysymys siitä, miten näiden rahastojen sisältö kytkeytyy sitten toisiinsa. Aivan kuten te sanotte, nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja minä ymmärrän, että tässä rahaston äh, koko molemmissa tapauksissa on sellainen asia, että niitä ei voida toisistaan erottaa. Ja siksi nämä neuvottelutkin ovat toisiinsa kytkyssä, vaikka tässä nyt on kaksi erillistä rahastoa suunnitteilla. Mutta sitten muita asioita on, mm, jotka hoidetaan erikseen. Mutta minä kysyn teiltä, että jos nämä nyt molemmat lain, lainsäädäntöhankkeet viedään rinnakkain eteenpäin, niin onko tämä trilogi sitten yhteinen vai pitäisikö olla kuitenkin erilliset eh, trilogit? Siis tämä nyt ei liity näihin rahastoihin, mutta no, minusta tuntuu, että meillä on hyvä mahdollisuus kuitenkin saada nämä molemmat asiat eh, valmiiksi teidän kaudellanne. Eh, ja, Peter, danke schön, auch. Kiitoksia, Peter. Minäkin haluaisin vastata tähän taas englanniksi. Olet aivan oikeassa, että talletussuoja ja nämä rakennemuutosasiat ovat tietenkin hyvin kiinteässä yhteydessä, ei pelkästään rahaston koon kautta. Tässä on muitakin teknisiä kysymyksiä. Olen pahoillani, niin haluan mennä kuinkaan yksityiskohtiin, koska ehkä on parempi, jos kaikki, omat, kaikki tekevät omat työnsä ja meillä on tämä trilogi, kenttä, jossa voidaan puhua sitten vaihtoehdoista, mahdollisuuksista, mikä paras vaihtoehto voidaan valita. Mutta poliittisesti, kuten mainitsin jo johdantopuheessani sen yhteydessä, että meillä on huomenna trilogin 12 heinäkuuta. Ja talletusten suojajärjestelmästä, miten se liittyy sitten tähän, niin totta kai meillä on tämä perusmääräys, josta pitää tietenkin keskustella tässä yhteydessä. Ja talletusten suoja trilogeja on sovitettu jo nyt syyskuun paikkeille tai syksylle, mutta mahdollisimman pian kuitenkin. Heti kun löydämme sille mahdollisimman aika mahdollisuuden ja kun meillä on sitten ajatuksia siitä, mitä voimme tehdä sitten tämän PRDn suhteen, niin tietenkin me pyrimme tässä koordinoimaan myöskin neuvoston puitteissa tätä asiaa ja pyytäisinkö teitä esittelijänä ja Sharonia ja sitten myöskin koordinoimaan näitä kahta asiaa jotta valiokunnassa näitä voidaan sitten myöskin koordinoida. No niin, kiitoksia. Se oli viimeinen kysymys. Vai onko jollain vielä polttava halu esittää vielä yksi kysymys? Ei. Eli kiitoksia. Odottelemme nyt, että tulette uudelleen valiokuntaan ja voitte sitten kertoa, miten kaikki nämä asiat, joista nyt on puhuttu, on saatu päätökseen. Ja sitä odottelemme. Kiitoksia. Ää. Äh. Muistuttaisin, että seuraava kokous on torstaina 5. syyskuuta kello 9. And have a good holiday. Ja hyvää kesälomaa kaikille. Also for the chair.